Dear colleagues, ladies and gentlemen, it's now... Kollegat, hyvät naiset ja herrat, nyt kello on jo 9.04, joten varmaan voimme aloittaa tämän INTA-valiokunnan, kansainvälisen kaupavaliokunnan kokouksemme. Kaikki varmasti olette saaneet esityslistaluonnoksen. Onko teillä siihen muutostoiveita? Ei näytä olevan, joten esityslista on näin hyväksytty esityslistan kohta kaksi. Puheenjohtajan ilmoitukset ihan lyhyesti tänään, niin kuin aina, kokous lähetetään suoratoistona internetissä, joten tervetuloa kaikki aina Tallinnasta Tessalonikin ja niin edelleen kaikki katsojat ja tulkkauskin meillä on saatavilla, joten pyytäisin, että puhutte selkeästi eikä liian nopeasti. Ja nyt siirrymme välittömästi esityslistan kohtaan kolme, nimittäin EUn ja Australian kauppasuhteet. On suuri ilo saada toivottaa tervetulleeksi Australian parlamentin edustajia Kevin Andrewsin, edustaja Andrewsin johdolla. Hän on ollut ministerinä useissa hallituksissa, pääasiassa puolustusministerinä, ja hän on vanha tuttumme. Tervetuloa teille ja tervetuloa koko Australian parlamentin valtuuskunnalle. Luonnollisesti Australialla ja Euroopalla on tiiviit suhteet. Ja olen hiukan yllättynyt, että kauppaneuvottelut eivät käynnistyneet pitkään pitkään aikaan kun nyt suhteemme ovat näin tiiviit, yhteiskuntamme ovat hyvin samanhenkisiä, maamme hyvin samanhenkisiä. Ehkäpä syy kauppaneuvottelujen myöhäiselle alkamisajan kohdalle oli se, että olemme kovin kaukana toisistamme maantieteellisesti. Nyt kuitenkin neuvottelut sitten käynnistettiin. Marraskuussa 2017 kävimme Sydneyssä ja Canberrassa intavaliokunnan valtuuskunta matkalla heti sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti oli hyväksynyt päätöslauselman näihin kauppaneuvotteluihin liittyen. Australia on myös esittänyt huomioita monenväliseen järjestelmään liittyen. Monenväliseen järjestelmään hän kohdistuu uhkia, erityisesti nyt tietyt ylimääräiset tullit, joita Yhdysvallat on langettanut ja ylipäätään monenvälinen järjestelmä on jossain määrin eskaloitumisen partaalla. Me olemme kuitenkin sitoutuneet sääntöpohjaiseen kauppajärjestelmään ja kauppasuhteet Australian kanssa ja kauppasopimus Australian kanssa ovat yksi osa tätä. Daniel Kaspari on meidän pysyvä esittelijämme ja hän saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Dear uh, chairman, dear colleagues, dear friends from... Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvät Australian parlamentin äh, vieraat, koska meillä on nyt täällä vieraat, jotka puhuvat äidinkielenään englantia, niin puhun englantia, mutta jos joku englantia ymmärrän, niin parlamentti tarjoaa täällä myös tulkkauksen. Kuten tiedämme, niin neuvosto hyväksyi luvan aloittaa kauppaneuvottelut EUn ja Australian välillä. Viralliset neuvottelut alkoivat viime vuoden kesäkuussa. Olemme siis vielä ihan lähtöruudussa, mutta ymmärtääkseni molemmilla osapuolilla on kiinnostusta saada aikaan edistystä nopeasti ja myös hyvät neuvottelut. Ja tämä kulunut aika onkin käytetty oikein hyvin. Meidän näkökulmastamme EUn ja Australian kauppasuhteet perustuvat eu australia kumppanuuspuitteistoon Australia on Euroopan unionin 18 suurin kauppakumppani ja me olemme toiseksi suurin kauppakumppani Australialle Kiinan jälkeen. Neuvotteluja on jo käyty muun muassa heinäkuussa ja seuraava kierros on 14. Al- 10. alkaen Canberrassa. Ja meillä on 18 työryhmää, jotka käsittelevät eri kauppasopimuksen kumppanuuden lukuja. Tämän sopimuksen tarkoitus on helpottaa teollisten tuotteiden kauppaa EUn ja Australian välillä niin, että poistetaan teknisiä e-, kaupan esteitä, parannetaan kauppaa tavaroiden ja palveluiden saralla. E-, edelleenkin kaupan esteitä on, kuten tuotteiden tullit ja julkisten tarjouskilpailujen ja palveluiden edessä on myös esteitä. Ja toivomme, että eh, voimme myös ottaa huomioon kemikaalit, koneet eh, ja niin edespäin, mutta neuvottelut eh, Neuvotteluiden <clears throat> tarkoitus on tietysti suojella myös EUn herkkiä sektoreita, kuten maataloutta, niin että ei tehdä hallaa paikallisille tuottajille. Eli mandaatti ei tarkoita sitä, että maataloustuotteet vapautetaan täysin, koska ne, niillä on aivan erityinen kohtelu. Aiomme myös ottaa esiin maantieteelliset alkuperämerkinnät. Se on asia, joista jotkut kauppakumppanit eivät ole kauhean tyytyväisiä, mutta varmasti äh, tämä on kuitenkin hyvä asia. Ja rehellisesti sanottuna olisi hyvä, jos te kertoisitte vähän omista näkemyksistänne siitä, millaisiksi te näette nämä kauppasuhteet ja miten Australian parlamentti tukee näitä neuvotteluita. Toinen kysymykseni, kun teillähän on jo Kiinan kanssa kauppasopimus ja Kiinakin on kiintoisa kumppani meille ja meillä on jo jonkin verran läksyjä opittunakin, ja teillä erityisesti, niin olisi mukavaa kuulla siitä, miten kiinalaiset ovat investoineet Australiassa, kun teillä on tämä uusi sopimus, koska mekin ehkä olisimme tyytyväisiä Kiinan investointeihin, mutta jotkut investoinnit taas meitä huolettavat hiukan. Eli kiinnostaisi ihan tämän kauppasopimuskeskustelun lisäksi kuulla, millaisiksi näette kauppasuhteet Kiinan kanssa. ja voisiko Australia ehkä olla sillan rakentajana meille Kiinan suuntaan? Thanks a lot and... Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa arvoisa Kevin Andrews. Ja hänen jälkensä puheenvuoron saavat sitten myös muiden puolueiden edustajat, kuten Joona Vain. Olkaa hyvä. Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. On ilo ja kunnia että Australian valtuuskunta saa olla täällä tänään. Meillä oli hyvin kiinnostavia kokouksia eilen eri valiokuntien kanssa, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission edustajien kanssa. Mielellämme hoidamme tätä lämmintä suhdetta EUn ja Australian välillä edelleen. Meillä on suurlähettilämme myös täällä tänään. Ja Nämä käynnissä olevat keskustelut ovat hyvin kiinnostavia meille kaikille, kuten sanoin. Australia on kauppaa käyvä valtio ja on aina ollut. 200 vuoden ajan me olemme pärjänneet sitä kautta, että käymme kauppaa maailmassa muiden maiden kanssa, vaikka olemme melko eristyksissä. Valtiomme on myös sitoutunut kansainväliseen sääntöpohjaisen järjestelmään. Uskomme, että kaikkien kansojen hyvinvointi hyötyy siitä, että noudatetaan kansainvälistä sääntöperusteista järjestelmää. Ja kolmanneksi olemme maa, jolla on yhteiset arvot Euroopan kanssa. Osittain siksi, että taustamme on periaatteessa australialainen. Useimmat australialaiset myös tänään ovat Euroopasta lähteneitä, Omassa vaalipiirissäni monet tulivat Kreikasta, Italiasta, Alankomaista tai aikaisemmista Itäblokin maista, joten meillä on todella yhteiset arvot eurooppalaisten kanssa ja näin on varmasti myös tulevaisuudessa. Kuten arvon esittelijä sanoi, Eurooppa on toiseksi suurin kauppakumppani Australiassa tällä hetkellä. Ja vaikka jotkut tapahtumat, jotka aiheuttavat paljon keskustelua Euroopassa tällä hetkellä, me tietenkin vain seuraamme tätä, niin Euroopan unioni on edelleen tärkeä kauppakumppani tämän mahdollisen tapahtuman jälkeen. Me haluamme huolehtia näistä kauppasuhteista tulevaisuudessa. Ihan riippumatta siitä, minkälaiset yhteydet meillä on mihinkin maihin, niin me olemme hyvin käytännön läheinen kanssa. Me katsomme tulevaisuuteen, emme menneisyyteen. Ja tulevaisuuteen liittyy hyvin läheiset ja lämpimät suhteet Eurooppaan. Jos ajatellaan arvoja tässä nykymaailmassa, joka on vähän epävarma osittain, ja myös kun ajatellaan käytännön kauppakysymyksiä, sanon tämän ikään kuin johdannonomaisesti, koska mielestäni on tärkeää, että ymmärrämme sen – että meillä on monilla tapaa samantyyppinen asema, kun ajattelemme arvojamme, jotka tuomme mukaan kauppaneuvotteluihin. Tarvitsemme kunnolliset sääntelypuitteet. Kaikki muut valtiot maailmassa eivät ole tätä mieltä. Me haluamme kunnolliset sääntelystandardit. Ja tämä ajatus on myös sellainen arvo, jonka jaamme teidän Euroopan parlamentin edustajien ja eurooppalaisten kanssa. Me edistämme mielellämme vapaakauppasopimusta, puheenjohtaja. Toivomme, että neuvottelut etenevät. Neljä kierrosta on käyty. Viides neuvottelukierros on lokakuussa Australiassa. Ja uskomme, että voimme kattavan kauppasopimuksen saada aikaiseksi. Ja uskomme, että tämä sopimus hyödyttäisi meitä ja eurooppalaisia tulevaisuudessa – Kuten kaikissa kauppasopimuksissa, tässäkin on hankalampia kohtia. Maatalous on tärkeä kysymys totta kai. Minä olen maanviljelijän poika ja olen naimisissa maanviljelijän tyttären kanssa ja ymmärrän hyvin maanviljelijöiden kannan, riippumatta siitä, toimitaanko Belgiassa vai Puolassa vai jossain muualla tai Queenslandissa tai Victoriassa, Australiassa. Maanviljelijöitä aidosta aidosti kiinnostaa heidän tuotteensa, heidän tulevaisuutensa ja reilu mahdollisuus. Tämä koskee sekä Eurooppaa että Australiaa, mutta me olemme selvinneet näistä ongelmista muiden maiden kanssa kautta maailman, kuten Kiinan kanssa. Meillä on sopimus Japanin kanssa myös ja muiden maiden kanssa, joten me pääsemme varmasti eteenpäin näistä ongelmista, koska meillä on yhteinen yhteiset arvot. Ja ymmärrämme sen, että lopulta kauppasopimukseen liittyy se, että molemmat osapuolet – voittavat jotain. Kompromisseja joudutaan solmimaan, mutta kaiken kaikkiaan me haluamme sellaisen lopputuloksen, joka kokonaisuudessaan hyödyttää eurooppalaisia, meidän edustamiamme, australialaisia. Meillä on siis paljon hyvää tahtoa, kun tulemme tähän prosessiin mukaan. Me haluamme uuden sopimuksen, koska uskomme, että vapaakauppa on historiamme 200 vuoden aikana ollut tärkeä Euroopan edelleen suurin investoija Australiassa. Ja me olemme nähneet, että vapaakauppa on ollut tärkeä tekijä hyvinvointimme takana. Kiinasta ehkä muutama sana, kun minulta Kiinasta kysyttiin. Kiina antaa meille suuria mahdollisuuksia, mutta asettaa myös suuria haasteita. Jonkin aikaa erityisesti lännessä taisimme olla sitä mieltä, että kun Kiinasta tuli taloudellisesti vankempi. Luulimme, että siitä tulisi myös demokraattisempi. Tämä on sellainen oletusarvo, josta emme voi enää pitää kiinni. Kiinassa on erilainen järjestelmä, kyllä se käy kauppaa, me haluamme edelleen käydä kauppaa Kiinan kanssa, mutta meidän pitää pitää koko ajan silmät auki tässä suhteessa. Tiedätte varmasti kaiken, mikä on käynnissä Kiinan kaupan osalta kauppaa sota Kiinan ja Yhdysvaltain välillä. Esimerkiksi toivomme, että tämä saadaan päätökseen nopeasti, koska se vaikuttaa kaikkiin, kuten tämän päivän lehtitietojen pohjaltaan nähdään. Tämä ei ole vaikuttanut niin paljon Australiaan, koska meillä on paljon resursseja. Sillä on vasta myöhemmin ehkä vaikutus meihin, kun tällaisia kauppasotia syntyy. No, meille myös investoinnit ovat tärkeitä. Haluamme, etteivät investoinnit ole ristiriidassa kansallisten etujemme kanssa. Me olemme tiukentaneet ulkomaisten investointien sääntöjä, erityisesti mitä tulee kiinteistöjen hankkimiseen Australiasta, omaisuuden hankkimiseen. Ja haluamme myös, ettei synny vääristymää, kun vaikka ajatellaan, että ostetaan tilaa ja sen jälkeen lähdetään ostamaan muuta. Eli pitää miettiä sitä, miten jos vertikaalisen järjestelmän kaikki osat tulevat tietyn ulkomaisen investoijan kätiin, niin se ei, käsiin, niin se ei ole hyvä järjestelmä. Meidän pitää ajatella sitä, mikä olisi eduksi meidän yhteiskunnallemme, eli me valvomme hyvin tarkkaan tapahtumia tässä mielessä. Haluamme tarkkaan myös huolehtia siitä, että – strategiset huolenaiheemme otetaan huomioon kaupan kautta. Emme ole esimerkiksi sallineet Kiinan investoivan 5G-verkkoon Australiassa, koska meillä on huolenaiheet, jotka liittyvät enemmän strategisiin kysymyksiin kuin taloudellisiin. Tiedän, että Euroopan asema on hiukan toisenlainen. Kaikki maamme ovat erilaisia. Eroja on Euroopan ja Australian välillä tässä mielessä, mutta – me olemme sitä mieltä, että taloudelliset mahdollisuudet haluamme käyttää hyödyksemme Kiinan kanssa mahdollisuuksien mukaan, mutta samanaikaisesti haluamme olla kyllä tarkkana siinä, miten tätä tasapainotellaan ja otetaan huomioon strategiset etumme alueella. Huolenaiheemme ovat ihan aitoja. Meidän pitää olla tarkkana, huolehtia siitä, että – hyvinvointi jatkuu tulevaisuudessa. Meidän viestimme, ja toivoisin, että myös teidän viestinne Kiinaan olisi se, että kaikki hyötyisivät parhaiten siitä, että olisi kansainvälisesti sovitut säännöt kaupan takana. Muuten olisi haitallisia vaikutuksia ainoastaan Australialle ja Euroopalle, mutta myös Kiinalle. Ja uskoakseni meidän pitää edelleen painottaa Kiinalle sitä, että Kiinan etujen mukaista on se, että on kansainvälinen sääntöpohjainen järjestelmä. Ja se olisi siis eduksi kaikille maille. Arvoisa puheenjohtaja, arvot Euroopan parlamentin jäsenet, on hienoa, että voimme olla täällä. Toivomme, että keskustelut voivat lämpimässä rakentavassa hengessä jatkoa EUn kanssa – me olemme ikään kuin uudistamassa tätä suhdettamme EU-hun. Nämä ovat kiinnostavia aikoja sekä Euroopalle että Australialle. Kiitos. If any of my colleagues would like to... Ja jos kollegani haluaisivat käyttää puheenvuoron, niin olkaa hyvä. No. They're all shaking their heads. Okay. so, thanks a lot, Honorable. Kiitokset äh, Kevin Andrews. Nyt äh, puheenvuoron saavat sitten jäsenet kaksi minuuttia kukin ja äh, Immaculada Spiniero Espanjasta on ensimmäinen. Kiitoksia ja tervetuloa. Oikein mielelläni kuuntelin, äh, mitä te sanoitte puheenvuorossanne niin me täällä Euroopassa kuin tekin Australiassa olemme yksimielisiä monen välisyyden merkityksestä kaupan alalla. Ja minä juuri tästä monenvälisyydestä kysyisin, mikä on teidän mielipiteenne ja miten näette tällä hetkellä tilanteen, joka on aika monimutkainen, nimittäin VT on tilanteen, miten voidaan aikaan saada sopimus, monenvälinen sopimus VTOn uudistamisesta niin, että myös Kiina osallistuu tähän uudistukseen. Sitten kysyisin Australian menettelyistä. Mm, Miten Australian parlamentti saa tietoa käynnissä olevista kauppaneuvotteluista? Onko sillä oikeus saada asiakirjoja? Ja ennen kuin väliaikainen sopimus astuu voimaan, tarvitaanko sille parlamentin hyväksyntä? Voisitteko tosiaan tästä menettelystä hyväksymisen kaupan sopimuksen hyväksymisen suhteen kertoa meille hiukan enemmän, miten se toimii Australiassa. Ja sitten kysyisin vielä, kun puhutaan julkisista hankinnoista ja sopimuksista, minkälainen valta näissä on osavaltioilla vai voiko liittovaltiotaso tehdä kaikki päätökset ilman osavaltioiden hyväksyntää? Kiitoksia. Seuraavaksi eh, edustaja Skrauts, eh, yhdistynyt kuningaskunta. Thank you very much, Mr. Kiitoksia kovasti, Andrews. Te johdannossanne viittasitte yhteisiin arvoihimme EUn ja Australian välillä. Ja yksi erityisen vahva arvo meillä Euroopassa, joka herättää myös huolta, on tämä huoli ilmastokriisistä. Ja ylipäänsä ilmastoarvot ovat tärkeitä. Ja tämä näkyy myös Australiassa. Kymmenen päivää sitten meistä oli hienoa äh, nähdä, että globaali ilmastolakko lähti liikkeelle myös monissa Australian suurissa kaupungeissa. Viime vuosina Uusi-Seelanti, joka on naapurinne, ilmoisti, että se aikoisi aloittaa neuvottelut Norjan, Islannin, Fidjisaarten ja Kostarikan kanssa ähm, ilmasto kestävistä, kestävästä kaupasta. Ja tämän tarkoitus on välttää muun muassa tai rajoittaa haitallisia tukia fossiilisille polttoaineille – Voisiko Australia liittyä tähän liikkeeseen, ehdottaa jotain samankaltaista kauppaneuvotteluissa EUn kanssa? Thanks a lot. Kiitokset. Sitten edustaja Dante Italiasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti Australian kollegoille. Oli mukava kuulla teidän puheenvuoroanne. Arvostin kovasti sitä, mitä sanoitte. Ja mielestäni se sisältää paitsi e, monia hyödyllisiä elementtejä, e, on hienoa se, miten Australia suhtautuu muun muassa Kiinan teknologiseen kolonisaatioon, niin sanotusti meillä on paljon opittavaa teiltä varmasti. Ja me tiedämme, että maatalous e, on erittäin tärkeä ja arkaluontoinen aihe tässä sopimuksessakin. Meillä on muutamia sektoreita, jotka ovat meille erityisen äh, herkkiä, niin kuin teilläkin on. Eli äh, meillä on myös täällä Euroopassa näitä arkaluontoisia sektoreita. Kuitenkin haluaisin korostaa kahta seikkaa. Meille erityisen tärkeä aihe ovat maantieteelliset alkuperämerkinnät. Ne ovat meille erittäin tärkeä periaate. Haluamme suojella myös alueiden maan, maataloutta ja tuotantoa. Euroopassa ei vielä ää, ei, ei, ka- kauan aikaa näitä alkuperämerkintöjä ole tunnustettu ja globaalisti ne ovat myöskin aika marginaalisia, mutta meille hyvin tärkeitä. Ja sitten olen lukenut Australian hallituksen sivuilta, siellä se selostetaan näitä kauppasopimuksia oikein hyvin, niitä sopimuksia, joita Australia on solminut viime vuosina, tai on, joita on tällä hetkellä solmimassa, ja me tiedämme oikein hyvin, että teillä on erityiset suhteet UK kanssa. Ja seuraavissa sopimuksissa muun muassa tai siis me, me, me emme vielä tiedä, onko Brexit ihan tulossa tässä viikkojen, kuukausien vai vuosien tulos kuluttua. Teoriassa ihan päivien päästä Brexit saattaa olla totta. Joten meitä kiinnostaisi, miten teidän uk kauppasopimuksessa on otettu huomioon tämä mahdollinen Brexit. Miss Seuraavaksi edustaja Kaasbori. Eh, thank you so much. Kiitos oikein paljon Kiitos, että tulitte keskustelemaan kanssa meitä valiokuntaan tänään. Haluaisin aluksi vain sanoa, että Minusta tuntuu edelleen uskomattomalta, että EUlla on vapakauppasopimukset yli 70, 70 maan kanssa, mutta Australia ei ole niiden joukossa. Joten olemme hyvin iloisia siitä, että kauppaneuvottelut Australian kanssa on saatu käynnistettyä ja että nyt ollaan ihan oikealla tiellä. Toivon, että voimme saada erittäin hyvät tulokset aikaiseksi näissä neuvotteluissa. Elämme nyt sellaisia aikoja, että protektionismi ja populismi kasvavat ja meidän pitää varmasti painottaa sitä, että protektionismi ei suojele meitä miltään. Ei epäreilulta kilpailulta, ei ilmastonmuutokselta – Joten minusta kauppasuhteiden kautta voidaan hoitaa parhaalla mahdollisella tapaa yhteistä tulevaisuuttamme. Kuten kollegat ovat jo sanoneet, ilmastonmuutos on tärkeä haaste. Voimme verrata keskusteluita Merkosuriin, vaikka tulevaan Merkosuursopimukseen, kun puhutaan ilmastohaasteesta – Meidän kauppakumppaniemme pitäisi olla kumppaneita myös siinä mielessä, että hoidettaisiin ilmastokysymystä. Minusta tuntuu, että sekä Eurooppa että Australia kohtaavat valtavia haasteita. Joten olisi todella kiinnostavaa kuulla lisää teidän visioistanne siitä, miten te hoidatte tätä ilmastokysymystä. Ja miten näette, että tämä sopimus voisi olla tärkeä osa sitä ilmastotyötä, jota teemme. Hybner. Kiitoksia sitten edustaja Hybner. Kiitos. Minä kysyisin Brexitistä. Paljon on kuultu Australian suhteesta muuhun maailmaan, erityisesti kansainyhteisön jäsenenä ja ymmärrämme, että te olette jo käyneet tiettyjä keskusteluja yhdistyneen kuningaskunnan kanssa kauppasuhteiden vahvistamisesta tässä nyt viime aikoina, joten miten te näette kauppasuhteet yhdistyneen kuningaskunnan kanssa Brexitin jälkeen ja onko vaikutelmanne se, että yhdistynyt kuningaskunta pyrkii vahvistamaan kahdenvälistä kauppaa Australian kanssa entistä enemmän ja pitää sitä entistä tärkeämpänä, tärkeämpänä kuin äh, kauppa muiden äh, suurten kauppablokkien kanssa. Kiitoksia ja sitten viimeinen puhuja Silva Pereira Portugalista. Thank you, Chair. Uh, first of all... Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluaisin tervehtiä Australian valtuuskuntaa. Hienoa, että meillä on näin mukava ja korkearvoinen valtuuskunta täällä Australiasta. Kuten aikaisemmin mainittiin, on yllättävää, että Australian kanssa ei ole ollut suosituimmuusjärjestelmää Euroopan unionin kanssa. Tämä on hyvin yllättävää ja siksi tuemme kovasti näitä neuvotteluita – olen itse sosiaalidemokraattisen ryhmän varjoesittelijä näiden neuvotteluiden aikana. Pari peruskysymystä tulee tässä eteen. Tarvitsemme taloudellisesti tasapainossa olevaa sopimusta. Me kaikki olemme voineet todeta, että maatalous on herkkä ala. Meidän on huolehdittava siitä, että riittävällä tapaa suojelemme kaikkein herkempiä tuotteitamme. Toinen on kestävän kehityksen luku. Meidän on saatava kansalaisten tuki tälle sopimukselle ja siksi on selkeästi osoitettava, että puhumme uuden sukupolven kauppasopimuksesta ja siksi todella tarvitaan vankkaa lukua kestävästä kehityksestä ja meidän toivemme olisi todella se, että saataisiin aivan uudenlainen luku tähän, kuten mainittiin, sitoumuksia, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, mutta myöskin keskeisiin ILO-sopimusten ratifioimiseen. Tiedän, että Australialla on vielä ratifioimatta keskeinen ILOn sopimusminimi palkasta. Halusin kuulla siitä lisää ja erityisesti kestävän kehityksen luvusta. Ja aikaisempien sopimusten osalta on ollut myöskin lauseke, joka liittyy siihen, miten huolehditaan sopimuksen noudattamisesta. Olisi hyvä, jos saataisiin uudet standardit, joiden kautta voitaisiin huolehtia siitä, että kestävän kehityksen lukua todella noudatetaan. Hienoa, ja nyt teillä on tilaisuus vastata kaikkiin näihin tärkeisiin kysymyksiin. Ehkä seitsemisen minuuttia korkeintaan riittäisi. Um, thank you, Mr. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, kiitoksia kaikista kysymyksistä. Kiintoisa kirjo kysymyksiä. Yritän vastata niin moneen kuin kykenen. En välttämättä missään erityisessä järjestyksessä kylläkään. Aloittaisin Brexitistä. Se näyttää olevan tämä norsu tässä olohuoneessa. Australia ei ole lähtenyt vapaakauppasopimukseen UK kanssa erikseen, koska UK on edelleen EUn jäsen, emmekä me voi aloittaa tällaisia sopimuksia ennen kuin Brexit tapahtuu. Eli kyllä me enemmän neuvottelemme EUn kanssa kuin Britannian kanssa erikseen, ja korostaisin vielä kerran sitä, että vaikka Brexit tapahtuisi, niin EU on paljon suurempi kauppablokki. Se, tuli, se on jatkossakin oleva numero kolmonen Japanin ja Kiinan jälkeen, joten me jatkamme vapaata kauppaa, vapaakauppaneuvotteluita Euroopan kanssa – ja viides kierroshan on meneillään. On totta, että UK on kauppaministeri oli pari viikkoa sitten Australiassa, mutta mitään ei ole tapahtunut eikä mitään voi tapahtua neuvotteluissa mm, Britannian kanssa. Eli olemme nyt siinä tilanteessa, että teillä on neuvotteluetu ja se on meistäkin tärkeä asia. Mitä tulee äh, monenvälisiin sopimuksiin, se liittyy VTO-keskusteluun. Äh, me olemme sitoutuneet monenvälisyyteen Australiassa, mutta me tiedämme myös sen, että joskus äh, tällaisia neuvotteluita ei voida tuoda menestyksekkääseen loppuun, ja tällä hetkellähän VTOssa on ongelmia, ja siksi siinä sivussa me käymme myös kahdenvälisiä neuvotteluita tai järjestelyjä. Me olemme sitoutuneet siis monen välisiin puitteisiin. Tällä hetkellä me teemme muun muassa EU kanssa työtä voidaksemme varmistaa sen, että VTOn vetoomus järjestely toimii ja jatkossakin on siis toimiva. Ja haluamme myös pitää huolen siitä, että näin tulee olemaan jatkossakin ilmastonmuutoskestävyys. Siitä kysyivät monet kysyjät. Me olemme sitoutuneet Australiassa – tekemään kaiken voitavamme ilmastonmuutoksen osalta. Me olemme käytännön ympäristön suojelijoita, me täytämme Pariisin tavoitteet, eikä kahta kysymystäkään ole tietenkään siitä. Ehkäpä paras asia, jonka voin tässä vaiheessa sanoa Australian kannasta, on se, että jos teitä kiinnostaa, meidän pääministerimme puhe YK yleiskokouksessa noin viikko sitten, niin lukekaa se. Siinä linjataan aika yksityiskohtaisesti, paljon paremmin kuin mihin minä pystyn kahdessa minuutissa Australiaan lähestymistapa ilmastonmuutokseen. Eli tämä on minun vastaukseni teidän kysymykseni, jotka koskevat kestävyyttä ja ilmastonmuutosta. Ja Tämä on myös puite kaikissa vapaakauppasopimuksissa. Me pyrimme ottamaan huomioon ilmaston ja tietysti myös nämä jäljellä olevat ILOn yleissopimukset. Niihin, niidenkin osalta pyrimme tekemään parhaamme, mutta en tietenkään voi vielä ennakoida, mikä niiden osalta tulos tulee olemaan. Täällä esitettiin kysymys niin ikään kestävyydestä. Täällä esitettiin kysymys hiilestä. Um, niin, ja täytyy muistaa, että hiili ja kaasu ovat olleet meille energianlähteitä ja näin tulee olemaan vielä jonkin aikaa. Uusiutuvat energialähteet ovat jonkin verran kasvaneet, muun muassa tuuli ja aurinkovoima. Mehän tiedämme, että tällä hetkellä akut eivät riitä vielä pää sääntöiseksi voimanlähteeksi, mutta me olemme kyllä tiellä kohti tätä siirtymää ja tulemme tekemään merkittäviä investointeja uudistuviin energialähteisiin Australiassa tänään ja jatkossa. Vielä pari kysymystä hallituksen tai valtion, valtion hankinnat ja nämä eri alueet. si Näistä esitettiin kysymys. Kyllä, tämä tulee olemaan erittäin tärkeä neuvotteluiden kohde myös vapaakauppasopimuksissa. Ja tietysti tämä on tärkeää myös Euroopan näkökulmasta. Teitkin kiinnostavat julkiset hankinnat ja palvelut. Australiassa valtio tarjoaa julkisia palveluita monilla alueilla. Eli monet palvelut ovat todellakin julkisia Australiassa – ja se on otettava huomioon keskusteluissamme. Täällä mainittiin alkuperämerkinnät ja niistä keskustellaan tietysti tällä hetkellä Australiassa. Uskon, että nämä neuvottelut menevät hyvin. Meillä on aika pitkät perinteet muun muassa Viinistä Australiassa. Se on ihan tyypillinen esimerkki australialaisissa kohviineissä ei saa siis käyttää muun muassa nimitystä champagne. Joten kyllä meillä on paljon työstettävää tälläkin saralla. On monia tuotteita, kuten vaikkapa juustot ja niin edespäin, ovat kiinnostavia tällä saralla. Ja Dantehan oli erityisen kiinnostunut tästä alkuperämerkintäasiasta, joten tässä oli vastaus teille. Toivottavasti tulin tässä kattaneeksi suurimman osan kysymyksistä. Haluaisin vielä lopuksi sanoa, Carlsbergin kysymyksen seuraavan. Protektio, se koski protektionismia ja vapaakauppaa. Australia kävi 80-90-luvulla läpi merkittävän muutoksen. Tuolloin me poistimme sisäisesti niin monia protektionistisia mekanismeja kuin mahdollista maassamme. Me avasimme talouttamme merkittävällä tavalla ja molemmat, kaikki osapuolet Australiassa, siis politiikan saralla poliitikot tukivat tätä, ei ainoastaan minun puolueeni, vaan kaikki tukivat tätä, tätä siirtymää, myös työväenpuolue. Ja tuolloin oltiin yksimielisiä siitä, että Australian oli syytä voida käydä kauppaa kansainvälisesti mahdollisimman tehokkaasti. Ja sen lisäksi ö, oltiin yhtä mieltä siitä, että että se toi muassaan tehokkuutta. Me emme ole siis mikään protektionistinen maa, vaan me olemme vapaata kauppaa suosiva maa, avoin maa. Ja voitte olla varmoja siitä, että haluamme jatkossakin sitoutua järjestelmään, joka on sääntöihin perustuva kansainvälinen järjestelmä, koska se tuo muassaan eniten vaurautta myös australialaisille, ja sehän pätee yleisestikin. Thanks a lot, uh, Mr. Kiitokset, äh, herra Andrews. Onko teillä vielä lyhyt täydentävä kysymys, äh, edustaja Jones? Äh, Kyllä, kiitos vastauksestanne. Andrews, mitä ilmasto kysymykseen tulee. Te viittasitte herra Morrisonin viime viikolla New Yorkissa pitämään puheeseen. Minäpä vilkaisin sitä ja, vastauksena tietty, ja vastauksia tiettyihin asioihin, jotka hän nosti esiin. Tiedän, että hän ei ollut paikalla ilmastonmuutoshuippukokouksessa, vaan hän teki nämä huomionsa vasta myöhemmin. Australia kyllä täyttää Pariisin tavoitteet, mutta ne olivat aika alhaiset. Ja mitä tulee sitten Australian päästöihin, on viitattu siihen, Morrison viittasi siihen, että päästöt ovat varsin vähäisiä, mutta toisaalta te olette kyllä suuri hiilen viejä, ja tämä aiheuttaa äh, paljon viennin kautta sitten päästöjä. Joten kysyisin äh, äh, vähän lisää siitä, minkälainen rooli tällä viennillä, hiilenviennillä on maailman taloudelle. Kiitoksia. Sitten vielä lyhyt kysymys Keliltä. Kiitos oikein paljon. Tervetuloa Pidän Australiasta. Olen käynyt siellä usean kerran ja Minulla on kaksi poikaa siellä ja toivon, että, saa, toivon, että saamme vapaakauppasopimuksen aikaiseksi, mutta ette vastannut yksityiskohtaisemmin maatalouskysymykseen. Monilla maanvilyssaroilla on huolta nyt vapaakauppasopimuksista ja niiden vaikutuksista EU-maatalouteen. Eli haluaisin kuulla mitä toivotte vapaakauppasopimukselta maatalouden alalla? Olette varmasti nähneet, minkälaista huolta Mercosur-sopimuksesta on ollut. Eli olisin kysynyt, miten oletatte, että tämä kehittyy maatalouden osalta? Uh, Ehkä voisin uh, aloittaa tästä kelin kysymyksestä maataloudesta. Australian viljelijät, niin kuin irlantilaiset viljelijätkin, haluavat tuottaa ja viedä yhä mm, enemmän. Tämä on äh, ihan täysin ymmärrettävää ja ymmärrämme samalla, että tarvitaan tasapaino myös tulevaisuudessa ja tästähän sitä sitten juuri neuvotellaan. Uskomme myös, että vapaakauppasopimus äh, Yksi merkittävä osa tätä sopimusta on juuri maatalous, mutta vapaakauppasopimus kaiken kaikkiaan kattaa koko talouden. Ja kun ajatellaan Eurooppaa ja sitten Irlantia ja irlantilaisten viljelijöiden e- etua, niin varmasti te ajatte sitä ja me varmasti ajamme neuvotteluissa Australian viljelijöiden asemaa. Eli on aivan varmasti aloja, joilla parannusta voidaan aikaan saada. Esimerkiksi naudanlihakiintiöt Eurooppaan koska naudanlihan tuontia tänne Australiasta on vähennetty. Me olemme aika pettyneitä myös Yhdysvaltain toimiin, mutta, mutta saa nähdä, mitä sitten neuvottelut tuovat tullessaan. En tietenkään vielä voi ennustaa lopullista neuvottelutulosta, mutta voin vain todeta, että me ymmärrämme, että eurooppalaiset haluavat parhaan mahdollisen lopputuloksen Euroopalle – mukaan lukien eurooppalaiset viljelijät, missä sitten toimivatkaan, samoin kuin me pyrimme saamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen australialaisille viljelijöille. Kun ajatellaan sitten vaikkapa naudan lihaa, australialaista naudan lihaa Euroopan markkinoille ei kyllä paljoa tule, että siihen ole hukkumassa. Nämä ää, luvut ovat aika pieniä, kun kokonaisuutta tarkastellaan. Eli nyt on kyse sitten siitä, että osapuolet pääsevät äh, sopimukseen, joka edistää kauppaa kaiken kaikkiaan, kauppaa Australian ja Euroopan unionin välillä. Ja te tietenkin omalta kannaltanne haluatte suojella tiettyjä äh, viljelytuotteita ja, ja niiden viljelyä Euroopassa. Ja neuvotteluistahan tässä on kyse, neuvotteluista kahden osapuolen välillä, mutta kunhan äh, me pyrimme kattavaan sopimukseen, joka hyödyttää ihmisiä kaiken kaikkiaan ja teemme tämän reilulla tavalla, niin varmasti voimme olla tyytyväisiä lopputulokseen, mutta mitään yksityiskohtaista vastausta en teille tietenkään voi tässä nyt tarjota. Neuvotteluthan sen sitten näyttävät aikanaan. Ilmastonmuutoksesta sitten pääministerin kommentti oli tietenkin Australian kanta. Mitä Pariisin sopimukseen tulee, eri mailla on eri tavoitteet. Näistä tavoitteista on sovittu myös laajalti Australiassa eri osapuolten kesken luonnollisesti eri poliittiset puolueet ovat olleet erimielisiä, mutta me olemme ylittäneet nämä erimielisyydet ja kyllä me viemme Eh, hiiltä, mutta hiilen vientimme on kuitenkin vähäisempää kuin hiilen vienti monista muista maista maailmalla. Me toki ajamme sitä hiljalleen alas, mutta emme me eh, tietenkään eh, voi luopua hiilestä yhdessä yössä. Kaasua ei ole riittävästi, meillä ei myöskään ole ydinvoimaa. Ja mm, sitten keskustelua on toki käyty. Meillä on valtavat maailman suurimmat uraanivarastot itse asiassa. Ja on käyty keskustelua siitä, että tulisiko niitä käyttää mm, Australiassa mutta siis tällä hetkellähän ilmastokysymys on kaikkien huulilla maailmassa. Me kaikki olemme huolissamme. Luonnollisesti me olemme tietoisia teidän tänne. Samoin kyseessä ovat myös käynnissä olevat neuvottelut ja nämä neuvottelut ja keskustelut tulevat jatkumaan ja me luonnollisesti niihin osallistumme. Kiitoksia. Hienoa. Sitten meillä on vielä komission edustaja kauppapääosastolta Peter Birds paikalla. Hän on Australia kauppaneuvotteluasiantuntija ja kertoo meille nyt komission kannasta ja siitä, että missä mennään. Peter, ole hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos, puheenjohtaja Lange. Kiitos tästä keskustelusta. Oli mukava kuulla kantoja molemmilta puolin Euroopan parlamentista ja Australian parlamentista. Meillä oli mahdollisuus käydä keskusteluita jo eilen Australian uuden Sedlannin delegaatiossa valtuuskunnassa – Tulitte oikea-aikaisesti, kun komission jäsen Hogan esitti omia kantojaan tulevasta kauppapolitiikasta maanantaina. Ja kuten tiedätte to- hänen toimeksiantokirjeestään, samoin kuin valitun puheenjohtaja von der Leyenin puheesta, Australian suhteet on otettu esiin asiana, jota komission jäsen Hoganin pitäisi ajaa saada kauppasopimus valmiiksi. Etäisyys on pitkä, samoin kauppa. Kauppa on lähes 50 miljardia vuosittain, mutta voimme edetäkin tässä, jos saadaan neuvottelut päätökseen taloudellisista syistä, mutta myös geopoliittisista syistä. Kuten tänään on täällä jo sanottu, meillä on yhteiset arvot, yhteiset kaupan tavoitteet. Olemme sitoutuneita avoimeen sääntöpohjaiseen monen keskeiseen kauppajärjestelmään. Me olemme tehneet yhteisiä uudistuksia, me käymme säännönmukaisesti vuoropuhelua kauppapolitiikasta. Silloin keskustellaan monista kysymyksistä, VTO-kysymyksistä, kahdenvälisistä kysymyksistä vuosittain. Komissio on kovasti sitoutunut käynnissä oleviin neuvotteluihin. Me etenemme ihan hyvin. Kaksi kuukautta sen jälkeen, kun mandaatti oli saatu, neuvottelut aloitettiin mandaatin saamisen neuvostolta. Meni vähän aikaa myös siksi, että valmistelimme neuvotteluita Australian ystävien kanssa pitkään. Meillä tehtiin pitkää työtä valmistelevan asiakirjan kanssa, kun pohdittiin sitä, mitä haluamme saada aikaan. Tämä on ihan järkevä investointi, koska tämä osoittaa mitä toivomme, ja tämä säästää aikaa itse neuvotteluissa. Kuten sanottiin, neljäs neuvottelukierros oli heinäkuussa täällä Brysselissä, ja nyt edessä on 14.18. lokakuuta Kanverassa viides neuvottelukierros. Hyvin on edetty kaikilla saroilla, ja voidaan edetä varmasti edelleen. Totta kai helpot asiat neuvotellaan nopeasti, mutta hankalammat kysymykset ovat vielä edessämme – rakentava yhteistyö Euroopan parlamentin ja Australian parlamentin puolelta varmasti auttaa meitä eteenpäin. Meillä on kunnianhimoiset odotukset neuvottelumandaatissa. On toivottu kunnianhimoisia vapaakauppasopimuksia. Kuten aina, herkempiä kysymyksiä on molemmilla osapuolilla. Ne nähdään siellä valmisteluasiakirjoissa Esimerkiksi maatalous, josta on keskusteltu tänään, ja tietyt osiot maatalouskysymyksissä vaativat erityishuomiota. Tässä mielessä olemme Australialle tehneet selväksi sen, että maantieteellisten merkintöjen suojeleminen on Euroopan unionille hyvin tärkeä asia. Olemme iloisia siitä, että tuore Australian hallitus on elokuun puolessa välissä tärkeänä askelana – julkaissut kannan maantieteellisiin, eurooppalaisiin maantieteellisiin merkintöihin. Tässä menee vähän aikaa, mutta näin voidaan edetä tekemään markkinoille tarjouksia tuotteiden osalta. Tämä halutaan saada aikaiseksi ennen viidettä neuvottelukierrosta. Muut kysymykset ovat valmistelun alla. Näin voidaan puhua myös palveluista – palveluiden merkitys kasvaa ja haluamme kunnianhimoisen luvun palveluiden osalta. Tämä on vieläkin tärkeämpää, kun meillä on kaksi taloutta, jotka ovat maapallon kahden puolen kaukana toisistaan, että katsotaan palveluita, joilla on tärkeä rooli suhteissamme. Oli mukava myös huomata, että Australian liitto pettynyt VTOn julkisten hankintojen sopimukseen. Näin voidaan päivittää neuvotteluita ottaen huomioon avoimuus- syrjimättömyysperiaatteet ja olemme edenneet merkittävästi tällä saralla jo neljän ensimmäisen neuvottelukierroksen aikana. Kestävä kehitys on erityisen tärkeä ala. Olen kuullut tämän päivän keskustelun, sen mitä odotuksia täällä on. Meidän on huolehdittava siitä, että kauppa tukee kestävää kehitystä ja ilmastotoimia myös neuvotteluissa Australian kanssa, jotta saadaan tuloksia vapaa kauppa sopimuksissa kauppa- ja kestävä kehitysehdotuksemme ovat olemassa. Näin halutaan huolehtia siitä, että lisäkaupan kautta saadaan hyvät työolot, sitä, että noudatetaan ilon sopimuksia ja sitoudutaan Pariisin sopimukseen. Sivu menee sanottuna sisäisesti. Meillä on kestävyyden vaikutusten arviointi käynnissä, jotta saamme vähän suuntaan näihin neuvotteluihin – tämä työ saadaan vuoden loppuun mennessä päätöksen. Tutkimus on tehty ulkopuolisen toimijan työnä. Ja me käymme näitä neuvotteluita ja saamme sitten suosituksia myös näihin neuvotteluihin. Osa tiedoista saatiin jo toukokuussa ja loppuu raportti tämän vuoden loppuun mennessä. Erityisesti vapakauppasopimuksessa kiinnitetään huomiota PK-yrityksiin, ottaen huomioon, että lähes 95 prosenttia toimijoistamme EU-ssa ovat PK-yrityksiä. Meidän on pidettävä PK-yritykset mielessä, jotta avataan markkinoita ainoastaan suuryrityksille, vaan myös PK-yrityksille on annettava mahdollisuus saada hyötyä tästä vapakauppasopimuksesta. Kaiken kaikkiaan siis neuvottelut viestivät tärkeällä tapaa kahdenvälisistä suhteista. Samalla vahvistetaan tuki vapaalle ja reilulle kaupalle sille, että esteitä poistetaan eikä rakenneta lisämuureja. Odotamme mielenkiinnolla viidettä neuvottelukierrosta lokakuussa Canberrassa. Kiitos. And to conclude, I give... Kiitokset teille. Ja sitten vielä loppupuheenvuoro esittelijämme Daniel Kaspari. I think very Kiitoksia kovasti tästä toivottavasti hyödyllisestä keskustelusta. Nyt jää sellainen vaikutelma, että valiokuntan lähestymistapa on myönteinen näihin keskusteluihin. Tietysti yksityiskohdista täytyy vielä puhua. Haluan tosiaankin kiittää keskustelusta myös Australian osapuolta. Se te autoitte meitä ymmärtämään tilannetta paremmin. Ja ehkäpä jos vielä ähm, ajattelen kollegoiden kommentteja, niin meillä oli viime vuonna aika hyvä kuuleminenkin tästä asiasta. Me teimme myös tutkimuksia, tai teetimme tutkimuksia kaupasta ja ilmastosta, ympäristöstä. Kaikella tällä on varmasti ollut vaikutusta Australian vapaakauppasopimuksen kaupallahan on niin myönteisiä kuin kielteisiäkin vaikutuksia ilmastoon ja ympäristöön. Tietenkään tässä kohtaa ei parane mennä yksityiskohtiin, aika ei ole. Mutta kiitän kovasti tästä keskustelusta ja toivottavasti neuvotteluista sukeutuu oikein hedelmällisiä. Kiitos. Kyllä tämä oli oikein hyödyllinen keskustelu ja haluan tietenkin toivottaa australialaisille vierailijoillemme onnea rugby matsiin lauantaina. Ja tämän lisäksi sitten toivotan teille oikein hyvää kotimatkaa ja kaikkia hyvää jatkossa. So, dear colleagues. Kollegat, pyytäisin teitä nyt asettautumaan uudelleen. Ja nyt minä kyllä rehellisyyden nimissä etsiskelen vietnam esittelijämme Ah. He was there in the back before, just a few moments ago. Uh, this, uh, Farkas will replace. Oh, okay. Nyt siirrymme käsittelemään toista tärkeää sopimusta, joka on hiukan ehkä konkreettisempi, nimittäin kauppasopimus Vietnamin kanssa, niin kauppasopimus kuin investointisopimuskin. Meillä on kaksi keskustelua tässä siis rintarinnan ja päätöslauselmat, eli siis tosiaan tuosta kauppapuolesta esityslistan kohdat 4 ja 5 vapakauppasopimus ja sitten 6 ja 7 sijoitussuojasopimus. Nyt sopimusteksti on käännetty ja niin edelleen, ja se on Euroopan parlamentin arvioitavana. Tehtävämme on siis todella arvioida nyt tuota sopimusta. Ja käynnistää ratifiointi. Ja Lokakuun lopussahan teemme valtuuskuntamatkan Vietnamiin, tarkastelemme tilanteen kehittymistä ja mahdollisuutta sitten antaa tai esittää huomioita tuohon parlamentin päätökseen sitten valtuuskunnan palattua Brysseliin. Tässä oli oikeastaan tuo minun alustukseni ja nyt puheenvuoron saa herra Faaros, joka korvaa esittelijä Sahadili, mutta kun hänkään ei ole nyt paikalla, voi voi sentään. Uh, nyt kyllä mm, pannaan pieni merkki mustaan kirjaan. Mm. Komissiolla sitten aloitamme. Pite Peats ja neljä minuuttia. Again, thank you, Chairman Lange. And I can speak for the report. Kiitos, elinkehden kerran puheenjohtaja Lange. Voin puhua kyllä esittelijän puolesta. Ei sentään. Hyvät jäsenet. Hienoa, että saamme käydä tätä keskustelua täällä Euroopan parlamentin intavaliokunnassa sattumalta huomenna vuosi sitten edellisessä parlamentissa käytiin samaa keskustelua. Joten mielelläni päivitän tietojanne mm, vapaakauppasopimuksesta ja kollega puhuu sitten sijoittajasuojasopimuksesta. Kuten sanoitte, puheenjohtaja, 30. kesäkuuta molemmat sopimukset on allekirjoitettu. Tämä on todella virstan pylväs. Tämä prosessi on vienyt vuosia – ja näiden sopimusten kautta pyritään täydentämään nykysuhdettamme Vietnamiin. Meillä oli jo kumppanuus- ja yhteistyösopimus voimassa ja siksi syvennämme ja vahvistamme investointisuhteitamme. Tämä on viesti kahdenvälisestä syvemmästä sitoutumisesta, mutta tämä on viesti myös ulkomaailmaan, että me olemme täällä, kuten Australian yhteydessä sanoin, tuomaan esiin sen, että me olemme sitoutuneet sääntöpohjaiseen kauppaan. Me haluamme näin vahvistaa sitoutumistamme, läsnäolomme asiassa. Korean ja Japanin sopimukset ovat ainoat, Singapore on luvassa ja sitten Vietnam. Tämä viestii myös sitä, että haluamme olla ASEAN jäsenvaltioihin yhteydessä Singaporin ja Vietnamin kautta saadaan kaksi ensimmäistä rakennuspalikkaa tähän alueelliseen sitoumukseen. Näin olemme myös tasavertaisia sien maiden kanssa, kilpailijoiden kanssa, joilla on jo vapaakauppasopimuksia Vietnamin kanssa. Me haluamme saada kurottua tätä kuilua umpeen ja edetä pidemmällekin – Haluaisin painottaa joitain keskeisiä seikkoja ja etuja tässä yhteydessä. Tämä on muuten kaikkein kunnianhimoisin kauppasopimus, jota on neuvoteltu EUn puolelta kehitysmaan kanssa. Kaikista tarifeista päästään eroon, poistetaan monet vientitullit, viljelijät ja yritykset hyötyvät siitä, että 196 maantieteellistä merkintää tunnistetaan tämän sopimuksen kautta. Vietnam hyväksyy EUn yhtenäisenä alueena SPS-vaatimusten osalta ja lisäksi voidaan hyötyä reiluista avoimista menettelyistä. Muut kuin tulliesteet poistetaan, kun puhutaan kansainvälisistä standardeista, ja Vietnam on sitoutunut myös parantamaan EUn yritysten pääsyä palvelualalle. Sopimus antaa tasavertaisemmat mahdollisuudet yrityksille toimia Vietnamissa – samalla pyritään estämään se, että epäreilua tukea annetaan paikallisille yrityksille. Tämä antaa tilaa EUn innovaatioille. Siellä on myös vankka luku, jossa puhutaan todellisen tekijän oikeuksista. Tämä voi olla esimerkkinä nyt, kun lähdetään neuvottelemaan muiden asian jäsenvaltioiden kanssa. Meillä saadaan paljon taloudellista tukea etua, mutta samalla halutaan kestävää kehitystä, ihmisoikeuksia vahvistaa, samoin kuin työntekijöiden oikeuksia ja ympäristöoikeuksia. Nämä ovat siellä johdantosan kappaleissa, samoin kuin itse sopimuksessa mukaan lukien keskeiset työoikeudet, ympäristöasiat ja kiistojen ratkaisu – menettely esimerkiksi omalla olevat neuvontavat ryhmät. Ensimmäistä kertaa tällainen kestävän kehityksen sopimusosio, joka on yhtä vankka kuin kehittyneiden maiden, kuten Kanadan ja Japanin kanssa. On hienoa myös, että nähdään, että Vietnam on sitoutunut niin hienosti täytäntöönpanon valmisteluun – tärkeää edistystä on tapahtunut. Mainitsen jotkut esimerkit, kuten varmasti muistatte, Vietnamilta ratifioimatta ILO on kolme keskeistä sopimusta. Yksi on ratifioitu ennen tämän kauppasopimuksen ratifiointia. Sopimus 98 työhtöneuvotteluista Lisäksi on myödä muut ilon sopimukset, kuten järjestäytymisoikeus. Sitten metsäoikeuden osalta tällä pyritään vastustamaan laittomia metsänhakkuita. Itse asiassa Vietnam on asiassa se maa, jossa on eniten tällaisia sopimusvelvoitteita. Ihmisoikeuskysymyksistä – me olemme todella sitoutuneita, kuten tiedätte. Tämä on tärkeä kysymys meille suhteissamme Vietnamiin. Keskeistä vuoropuhelussamme on se, että olemme linkittäneet kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen niin, että lähdetään sopiviin toimiin, jos ihmisoikeuksia rikotaan, niin että voidaan keskeyttää sopimuksen täytäntöpano tai sen osa, kuten – Puheenjohtaja sanoi, että jotkut teistä käyvät Vietnamissa tämän kuun lopulla. Mukavaa matkaa. Teidät otetaan varmasti lämpimästi vastaan. Ja toivon, että kansalliskokous, joka kokoontuu tässä kuussa ja ensi kuussa, voi kertoa meille sitten lisää siitä, miten päästään hyväksymään uudet työoikeuteen liittyvät säädökset – jotta voidaan vastata niihin sitoumuksiin, joihin Vietnam on lähtenyt ilon yhteydessä. ne olla yhteistyössä tämän valiokunnan kanssa. Toivomme tietenkin nopeaa hyväksyntää Euroopan parlamentilta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kyllä. Tämä on juuri yksi ö, hyvin tärkeitä kysymyksiä, eli tuo työlainsäädännön muuttaminen. Tästä tulemme puhumaan ähm, valtuuskuntamatkalla, niin kuin hyvin tiedätte, IL on kahdeksan keskeistä yleissopimusta. Näiden ratifiointi on hyvin tärkeä kysymys. Esimerkiksi yksi niistä, joka liittyy ähm, työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun työehtosopimuksiin, on ollut tässä esillä. Ja nyt meillä on kyllä ihan hyvät näkymät ratifiointiprosessille. Nyt puheenvuoron saa ää, korvaava esittelijämme edustaja Farkas ja viisi minuuttia. Olkaa hyvä. Today in step. <clears throat> niin, olen täällä kollegani pysyvän esittelijän paikalla. Hän on siis pysyvä esittelijä EU-Vietnam vapaakauppasopimusasioissa. Hän ei päässyt paikalle ja hän välittää pahoittelunsa. Luen hänen puheensa ja muistuttaisin ensin teitä siitä, mistä me nyt olemme tulossa. Kahdenvälinen kauppa- ja investointisopimus Vietnamin kanssa käynnistettiin vuonna 2012 ja saatiin päätökseen poliittisella tasolla joulukuussa 2015 jonkin verran viivettä tuli, se johtui siihen, että toimivalta kysymyksiä piti ratkoa. Piti odottaa ensin Singaporen ähm, ennakkotapausta. Ja tämä EUn Vietnamin vapakauppasopimus ja EUn Vietnamin investointisopimus äh, tulivat siis tämän jälkeen. Seuraava viive johtui siitä, että meillä oli sisäisiä äh, menettelyjä, erilaisia käännöstöitä ja muita. Ne aiheuttivat viivettä. Ja Tämän vuoksi emme onnistuneet antamaan suostumustamme viime parlamenttikauden aikana. Anteeksi, että englantini niin ääntämys ei ollut ehkä kauhean hyvä sanopuhuja. Ja sopimus oli siis vuoden myöhässä, mitä ei voida hyväksyä. Jos me emme pysty toteuttamaan neuvotteluiden tuloksia, niin emme ole kauhean uskottavia. Minkälaisiksi kauppakumppanimme näkevät meidät? Ymmärtävätkö ne, eh, että meillä on näitä ongelmia. Meidän täytyy saada ratifiointi hoidettua niin nopeasti kuin mahdollista. Me olemme jo puhuneet taloudellisista eduista niin liike-elämälle kuin kuluttajillekin. Ja meidän kauppasopimuksissammehan ei ole kyse ainoastaan PKTstä, vaan meidän ainutlaatuisista arvoistamme. Ja tämä sopimus on varsinainen mallisopimus, sillä sen avulla voidaan edistää meidän arvojamme ja lisätä myös pehmeää valtaamme. Kun kauppa ja kehitys on ö, tukevalla perustalla, niin me voimme tukea paikallista yritysympäristöä ja myös yhteiskunnallisia ja ympäristöoloja voimme parantaa. Tällä tavalla vietnamilaiset viranomaiset voivat ryhtyä konkreettisiin toimiin. Kauppasopimus on hyvä väline parantaa muun muassa työntekijö, työ, työstandardeja ja ympäristöstandardeja monilla tasoilla esimerkiksi kyberturvallisuuden ja työlainsäädännön alalla on saatu jo edistystä ja on erittäin tärkeää myös, että kauppasopimusosapuoli kunnioittaa ilon yleissopimuksia. Kaikki ei tietenkään ole täydellistä, paljon vielä täytyy tehdä, mutta tässä on kyseessä prosessi, jossa kauppasopimus on omiaan nopeut, helpottamaan niiden ehtojen täyttämistä, jotka ovat edellytyksenä syvemmille sopimuks- ö, suhteillemme. Toivottavasti kaikki tukevat tätä prosessia ja kiitän vielä tuestanne tosiaan. Kiitokset. Nyt puheenvuoron saavat varjoesittelijät pari minuuttia kukin. Ensinnäkin Kristoff Hansen ja e Pepe. Kiitoksia Bernd, vaikka minua ei vielä ole vahvistettu varjoesittelijänä, käytän puheenvuoron ryhmäni nimissä. Komissio ihan oikein äh, viittasi siihen, että tämä on ensimmäinen ja kaikkein kunnianhimoisin vapaakauppasopimus, joka ollaan solmimassa nousevan talouden kanssa. Ja tämä täytyy kyllä muistaa, että näin tullaan poistamaan nämä mm, tarifeista 99 prosenttia. Tämä on kyllä hyvin, hyvin korkea kaupanesteiden poisto toimi, samoin sääntely, esteitä poistetaan, byrokratiaa ja 169 maantieteellistä merkintää suojellaan. Näin pitkälle on nyt neuvotteluissa päästy. Tämä on nyt sitten äh, jo toinen jalkamme Aasian äh, markkinoilla ja geopoliittisista syistä. On äh, hyvin tärkeää vahvistaa suhteitamme ähm, Aasian valtioiden kanssa. Komissiohan oikein muistutti, että oikein hyvää edistystä on saatu aikaan erityisesti mitä tulee työehtosopimuksiin, eli siis on yleissopimuksiin, kaiken kaikkiaan tähän yhteen erityisesti. Mitä sitten maantieteellisiin merkintöihin tulee, haluaisin mielelläni kuulla, minkälaista edistystä neuvotteluissa on saatu aikaan maantieteellisten merkintöjemme tunnustamisen ja vastavuoroisuuden alalla. Euroopan unionihan on Kiinan jälkeen eh, Vietnamin merkittävin kauppakumppani ja Yhdysvaltain jälkeen toisiksi suurin vientimarkkina. Miten komissio varmistaa sen, että Vietnamista ei tule eh, kiinalaisten tuotteiden välittäjä eh, Euroopan markkinoille? Kiitoksia sitten ST Jude Curtin Darling. Kiitos oikein paljon. Kiitos komissiolle myös. On todella tärkeää tunnistaa se, että tämä on kettävän maan kanssa tehtävä suurin kauppasopimus tähän mennessä ja se on siksi tärkeää. Se on pidettävä mielessä. Geopoliittinen ulottuvuus on tärkeää pitää mielessä. Vietnam on hyvin riippuvainen Kiinasta ja Yhdysvalloista – Tiedämme keskusteluistamme, miten paljon muutoksia tapahtuu jatkuvasti kauppaympäristöstä. Me haluamme siis vakaita kumppaneita volatiilissa maailmassa. Vapaaehtoinen metsäsopimus on varmasti merkki hyvästä tahdosta. Meidän pitäisi pitää kiinni vahvuuksistamme lähikuukausina – vankat, syvät, hyvät suhteet ja pääsy maailman suurimmille kuluttajamarkkinoille. Tähän pitää liittyä tietyt kustannukset ja siksi meidän pitää ymmärtää ja selkeästi sanoa, mitä tarvitaan, jotta näille markkinoille päästään, että ratifioidaan työoikeusympäristölainsäädäntö, noudatetaan sopimuksia – Erityisesti jos ajatellaan vähiten kehittyneitä maita, GSP plussaa, haluamme ratifioinnin ja täytäntöönpanon ja näiden sopimusten täyttä noudattamista. Meidän ei pitäisi toivoa vähempää vapaakauppasopimuksissa kuin mitä vaaditaan maailman vähiten kehittyneiltä mailta. Jos ajatellaan kehittyviä talouksia, kuten Vietnamia, muuten teemme tyhjäksi vähän kauppapolitiikkaamme globaalisti. Mitä ihmisoikeuksiin tulee? Haluaisin vähän esittää kontekstia ihan lyhyesti lupaan. Meillä on ollut kumppanuus- ja yhteistyösopimus lokakuusta 2016 ja siihen liittyy ihmisoikeusvuoropuhelu vuoden 2012 jälkeen. Ihmisoikeus- ja kestävä kehitysneuvottelu on ollut mukana vapaakauppasopimusneuvotteluissa vuoden 2012 jälkeen. Joka vuosi on ollut lisää poliittisia vankeja Vietnamissa. Tämän vuoden raportti, 2019 raportti Human Rights Watch-järjestöltä sanoi, että Vietnamin ihmisoikeustilanne on heikentynyt vuonna 2019. Vankilaan joutuu toisin ajattelijoita pidemmäksi aikaa. Hyvin tiukka lainsäädäntö estää vapaan ilmaisun vapauden. Amnesty toukokuussa 2019 sanoi, että poliittisia poliittiset vangit, vankien määrä on lisääntynyt kolmanneksella. Ja meidän pitää kyllä johdonmukaisesti toimia tällä valiokunnassa. Vietnamin ihmisoikeustilanne on todella huolestuttava. Ymmärrän kyllä, että työoikeuden osalta on tapahtunut myönteistä edistystä – illoin sopimuksen 98 ratifiointi. Puhun ihan no, nopeasti, koska ihmisoikeuskysymykset ovat niin tärkeitä. Kaikilla on sama puheaika, arvon edustaja. No, no, no. Niin yksi seikka vain vielä. 98. Ei, ei. Give... Ei, ei. Kaikilla on saman verran täällä puheaikaa ja nyt puheenvuoro on Kaasbruura. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitos tästä esityksestä mielelläni jatkan keskusteluja ja on mukava saada osallistua valtuuskuntamatkaan Vietnamiin. Minun mielestäni kauppasopimus on tapa vahvistaa kumppanuutta paitsi liike-elämän nimissä myös käydä keskustelua ihmisoikeuksista ja korostaa tärkeimpiä kysymyksiä, esimerkiksi sananvapaus, poliittiset vapaudet ja niin edelleen. Kaikki nämä arvot, jotka ovat kovin tärkeitä Euroopan unionille. Oli mukava kuulla, että Vietnam on ryhtynyt toimiin tärkeiden yleissopimusten ratifioimiseksi, mutta mitä voidaan sanoa sitten Vietnamin kyvystä panna? nämä sopimukset ja toteuttaa ne käytännössä? Tarvittaisiinko mahdollisesti teknistä apua ja muuta, jotta voidaan samalla käyttää keppiä ja porkkanaa Vietnamin saamiseksi liikkumaan oikeaan suuntaan, erityisesti ihmisoikeuksien alalla laajemmalti. Tässä kysymykseni, kiitos. Kiitos. Sitten vihreistä Jean, olkaa hyvä. Also speaking in my capacity as shadow. Kiitoksia. Minäkin puhun varjoesittelijän ominaisuudessa. On kiistaton tosiasia, että Vietnamin talouskasvu on ollut nopeaa ja on selvää, että se on myös puuttunut köyhyyteen, ratkonut monia ongelmia, mutta Vietnam on edelleenkin erittäin tukahduttava yhden puolueen valtio. Tässä, keskustelu, tässä valiokunnassa käytiin keskustelua vuosikin sitten. Päätöslauselmankin parlamentti on hyväksynyt Vietnamin ihmisoikeuskysymyksestä ja viikko sitten parlamentin jäsenet kuulivat, että ihmisoikeustilanne ei ole kauheasti parantunut. Päinvastoin se on <clears throat> viime vuoden jälkeen heikentynyt ja senkin jälkeen, kun sopimus on, sopimus, sopimusta on neuvoteltu. Ja tässä päästäänkin ydinkysymykseen siitä, voimmeko me käyttää vapaakauppasopimuksia ikään kuin vipuvoimana, jotta voisimme saada aikaan parannuksia ihmisoikeuskysymyksissä, ympäristökysymyksissä ja niin edespäin. Jos me emme pysty niin tekemään ennen kuin me tällaisen sopimuksen allekirjoitamme, niin on ihan tasan nolla mahdollisuutta saada aikaan sen jälkeen, kun sopimus on allekirjoitettu, vaikka olisikin sellainen uhka, että sopimus voitaisiin jäädyttää, jos ihmisoikeus, ihmisoikeuksia tallataan. Eli te puhutte siitä, että että vapakauppasopimusten saralla on saatu aika edistystä, mutta ilon yleissopimu, ja ilon, ilon yleissopimuksestakin puhuttiin, mutta maan rikos tuomio, rikosoikeus sisältää sellaisia klausuleja, joiden perusteella kaikki nämä muut yleissopimukset ovat ihan yhtä tyhjän kanssa. Jos ajatellaan vaikkapa ää, vankien oikeuksia tai niin edespäin. Täällä puhuttiin kepistä ja porkkanasta. Äh, nyt tässä nähdään, tässä on vain porkkanaa äh, tarjolla, keppiä ei ollenkaan. Vietnam on kyllä teknisesti erittäin pätevä maa, ja kyse on vain poliittisesta tahdosta. Jos me emme pysty tässä vaiheessa käyttämään tätä vipuvoimaa, jos me emme vaadi konkreettisia parannuksia ihmisoikeusasioissa ennen ratifiointia, niin ei niin tule sen jälkeenkään käymään. Ja Japani, toinen kauppakumppanimme, on sekin osoittanut, että sen jälkeen kun sopimus on allekirjoitettu, niin tekevät mitä lystävät. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Mancini. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä puhutaan ympäristöstä, taloudesta, kiertotaloudesta, ihmisoikeuksista, maa, maantieteellisistä alkuperämerkinnöistä, mutta minkälaisia toimia käytännössä meillä on voidaksemme pitää huolen siitä, että näistä sitoumuksista pidetään kiinni? Ja mitkä ovat ne konkreettiset toimet, joita kauppasopimuksen avulla voidaan äh, saada kauppakumppani noudattamaan. Täällä on paljon puhuttu, mutta äh, <clears throat> kuten sanotaan, paljon puhetta vähän villoja. Eli äh, pystyykö tämä kauppakumppani pitämään kiinni sitoumuksistaan, esimerkiksi juuri vaikkapa ympäristöasioissa? Thanks. Kiitoksia. Sitten GUE, Helmut Scholz, olkaa hyvä. Thank you, Chair, and also thank you for... Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissiolle tästä briefauksesta. Puhun myös Maurelin varjoesittelijän nimissä, joka haluaa selkeästi todeta, että ihmisoikeuksissa ja oikeuslaitoksen uudistuksissa on ehkä tapahtunut pientä parannusta – Ja sitten on tarkoitus keskustella lokakuussa myös työoikeuskysymyksistä. Eli tähän ollaan näkemässä ehkä parannusta samoin kuin yleissopimuksen 98 hyväksyminen. Vaikka joku yleissopimus onkin ratifioitu, niin mielestäni on hyvin tärkeää, että keskustelemme Vietnaminkin tapauksessa siitä, miten voidaan vahvistaa lukua, joka koskee kapea kestävää kehitystä. Minä toivoisin, että komissio voisi kertoa vähän yksityiskohtaisemmin, miten huolehditaan siitä, että nämä määräykset ovat todella sitovia, että voimme huolehtia siitä, että sopimusta noudatetaan, koska jos näemme, että jotain ongelmia syntyy tämän luvun täytäntöönpanossa, niin meillä on jotain, jonka pohjalta voidaan jatkaa yhteistyötä viranomaisten ja järjestöjen, kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta voidaan huolehtia siitä, että toteutetaan niitä kysymyksiä, jotka ovat siellä. Kauppasopimuksenhan pitäisi olla mahdollisuus parantaa tilannetta taloudellisesti, mutta myös poliittisesti ja yhteiskunnallisesti. Mielestäni on myös hyvin tärkeää saada sopimukseen ihmisoikeuksien suojalauseke, jotta voidaan huolehtia ihmisoikeuksista. Tämä on merkittävä tehtävä, kun kyse on kumppaneista – myös ammattiliitoista, jotka sanovat, että kyllä, tilanne on hiukan jo parantunut näiden neuvotteluiden kautta, mutta tämä on vasta ihan lähtökohta. So, as you know... Kiitoksia. Kolme valiokuntaa haluavat myös äh, valmistella lausunnon ja ne on kutsuttu. Peti Bartoli, äh, kalatalousvaliokunnan valmistelijan paikalla. Puheenvuoro on teidän, olkaa hyvä. Si. Buongiorno a tutti. Hyvää päivää kaikille. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, ennen kaikkea haluan kiittää teitä siitä, että kutsuitte minut tähän kokoukseen keskustelemaan tästä asiakirjasta. Minun valiokuntani laati lausunnon, jonka minä laadin itse siis. Tämä sopimus on hyvä, hyvä mahdollisuus meidän kalastussektorillemme ja on hienoa, että tässä myös ymmärretään se, kuinka tärkeää on käyttää kestävästi vesi, meriresursseja. On myös tärkeää torjua laitonta kalastusta, niin sanottua liskalastusta. Ja on tärkeää, että Vietnamin hallitus on, äh, hallitus, hallituksesta tulee pysyvä äh, jäsen kalastuksen valvonta äh, lautakunnassa, mutta olemme myös pitäneet tärkeänä sitä, että tämä, tässä sopimuksessa voidaan yhdistää toisaalta kaup- vapaakaupan edut ja meidän normiemme ylläpitäminen. Eli kaupan edistämisen ohella parannetaan normien ylläpitämistä myös kalastuksen saralla. Vietnam on hyväksymässä uutta lainsäädäntöä, jonka avulla olisi tarkoitus valvoa laitonta kalastusta. Halusin myös korostaa sitä, että on tärkeää, että Vietnam valvoo myös kalastuslaivastoaan, sen toimintaa. Se on myös tärkeää, kun halutaan valvoa laitonta kalastusta. Tätä valvontaa tulee toteuttaa myös EUn puolelta. Eh, mutta rakentavalla tavalla niin, että rakentavalla tavalla otetaan käyttöön myös sanktioita. Ja jotta sopimus toimisi hyvin, niin eh, eh, sopimuksen tuomiin etuihin täytyy tietysti yhdistää myös velvoitteita. On myös selvää se, että meidän täytyy voida käyttää kaikkia välineitämme, jotta voimme näyttää sitten punaista korttia, jos Vietnam ei noudata ehtoja. Thanks a lot. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saavat muut jäsenet. Edustaja Katainen, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme nyt todellakin merkittävän, merkittävän asian äärellä ja minusta tämä ihmisoikeuskysymys on sellainen kysymys, joka nimenomaan täytyy motivoida meitä edistämään tämän kauppasopimuksen etenemistä, eikä suinkaan syy vetäytyä siitä. Näin hyvin samalla tavalla kuin useimmat täällä, että suurin, suurin ongelma ja suurin asia tässä tietysti sen kaupankäynnin ohella on se, että saamme otteen myöskin siellä ympäristöasioihin, ihmisoikeuskysymyksiin ja niin kuin äm, komissaari ehdokas täällä puhui, niin hänkin oli erittäin huolissaan myöskin protektionismista, mikä on todella lisääntynyt ja tämä on yksi keino sitten, sitten myöskin torjua, torjua sitä. Tämä on mahtava uutinen tietysti meidän yrityksille. Sopimus tuo Euroopan työpaikkoja ja paljon uutta toimeentuloa Öö, mutta on meillä tavallaan niin kuin vaikuttamisen ja valinnan paikka nimenomaan tämä ihmisoikeuskysymys asian äärellä ja myöskin valintaa siitä, että annammeko Kiinalle vallan, annammeko Kiinan viedä, viedä tätä asiaa vai otammeko itse Euroopan unionina johtajuutta tässä asiassa. Thanks a lot. And the next... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Keli, olkaa hyvä. Kiitos. Ja kiitän tästä keskustelusta. Olin asianvaltuuskunnan jäsen viime kaudella jo ja jatkan, niin tunnen tämän aiheen aika hyvin. Olen myös, tai olin Singapore esittelijä Singapore-sopimuksen ratifiointiinhan meni aikaa kyllä aivan, aivan liikaa. Nyt meillä on sitten toinen Aasian vapakauppasopimus käsitteillä Vietnam. Ja se tarjoaa kyllä ihan valtavia mahdollisuuksia, niin kuin juuri äsken kollegalta kuulimme. Vietnam Aasian valtiona vahvistaa nyt koko blokkia ikään kuin vastavoimana myös Kiinalle ja siksi tämä on meille tärkeä mahdollisuus ja meidän tulee edetä asiassa. Ihmisoikeuskysymys on hyvin tärkeä. Ihan muutama viikon kuluttua valtuuskunta vierailee maassa. Itse muutama vuosi sitten viime valtuuskuntamatkalle Vietnamiin osallistuin. Ja kun Vietnamiin lähtee niin voi kyllä sitten käyttää tilaisuutta hyväksi ja esittää kysymyksiä ja esimerkiksi siitä, miksi ihmisoikeustilanne on heikentynyt ja meidän täytyy ilmaista se, että mielellämme haluamme Vietnamin kanssa sopimuksen ihan niin kuin komissio totesi ja myös esittelijän varamies täällä totesi, mutta meillä on kuitenkin kysymyksiä ja meidän täytyy juuri kysyä sitä, että jos ihmisoikeustilanne heikkenee, niin mitä maa aikoo tehdä sen parantamiseksi. Toivon, että komission ja sen Hogan sitten voi viedä tätä asiaa eteenpäin niin, että sopimus saadaan valmiiksi. EUn maineelle olisi mielestäni huonoa, että sopimus on saatu aikaan, mutta sitten se ratifiointi menee vuosia, niin kuin kävi Singaporen kohdalla. Kiitoksia ja sitten Ima Rodriguez Piniero. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihmisoikeustilanne, ihan niin kuin äh, tässä oikeastaan kaikki jo ovat todenneet, on se meidän suuri huolenaiheemme täällä Euroopan parlamentissa. Äh, se, mitä varjoesittelijä Jude Curtin Darling tässä kertoi, että Amnesty International on todennut, että poliittisten vankien määrä on kolminkertaistunut vuodesta 2012. Se on kyllä huolestuttava. Komission sen Malmström 2017 jo lähetti kirjeen Vietnamille ja kertoi tästä huolenaiheesta. Miten Vietnam on reagoinut tähän ja miten mielestänne voidaan edetä sopimuksessa, kun tilanne on ihmisoikeuksien kohdalla näin huono. Mitä sitten tulee työoikeuden alaan? Tilanne on vaikea myös siellä. Kyse on esimerkiksi kokoontumisvapaudesta. Kyse on siitä, että täytyy olla riippumaton AY-liike, mutta sitä ei ole. Ja ilman sitä ei, ei päästä asiassa eteenpäin. Milloin luulette, että Vietnamissa saataisiin äh, aikaan tilanne, jossa AY-liike todella voi äh, toimia ja on, on riippumaton? Ja sitten vielä kysyisin äh, aikataulusta. Mitä te luulette tämän ratifioinnin suhteen? Minkälainen aikataulu odotettavissa? Kiitos. Kiitoksia ja sitten edustaja Winkler. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja kollegat. Ensin kiitos komissiolle tästä alustuksesta ja kaikista tiedoista. Jotkut kauppaan liittyvät kysymykset ovat tulleet esiin täällä valiokunnassa. Ei ehkä niin monia kysymyksiä kuitenkaan, joten esittäisin yhden kauppaan liittyvän kysymyksen vielä. Jos olen oikein ymmärtänyt, luodaan tällainen kauppakomitea, joka valvoo täytäntöönpanoa vapaa kauppasopimuksessa. Kysymykseen liittyy tähän komiteaan, kun tämä parlamentti haluaa olla yhä aktiivisempi valvoessaan täytäntöönpanoa. On hyvin tärkeää, että tämä tulee esiin tämän kautemme aikana. Varmasti kauppapääosastolla kaikki ovat hyvin tietoisia siitä, että – me haluamme pitää kiinni valvontaoikeudestamme ja täytäntöönpano kiinnostaa meitä kovasti, koska täytäntöönpano on keskeisintä tässä. Ilman täytäntöönpanoa ei tapahdu mitään, emme pääse pehmeisiin emmekä kauppatavoitteisiimme. Joten palaisin tähän kauppakomiteaan, joka käsittääkseni kokoontuu vuosittain. Ja sitten se voi ja varmasti asettaa jotain työryhmiä tai tiettyjä komiteoita, erityisesti mitä tulee markkinoille pääsyyn. Se on tärkeää meidän eurooppalaisille yrityksillemme. Yritykset ovat edelleen tärkein sidosryhmämme vapaakauppasopimuksessa ja sitten säätelyyhteistyö, se on myös tärkeää. Eli kysymykseni kuuluu, miten tämä komitea raportoi työstään Euroopan parlamentille, eli mikälainen yhteys meillä on tähän komiteaan? ennen kokouksia vai kokouksen jälkeen, kun saamme raportit Euroopan parlamenttiin. Saammeko tietoa täytäntöönpanosta vai onko niin, että te Euroopan komission nimissä raportoitte tämän komitean kokousten jälkeen? A lot of Kiitoksia paljon. Monia vaatimuksia kollegat täällä kyllä nostivat esiin. Vaatimuksia Vietnamille, ajatellen ilon yleissopimuksia, ajatellen ihmisoikeustilannetta, ajatellen kyberturvallisuuslakia. Ja olen kyllä varma siitä, että me käytämme käytettävissä olevia välineitä, että asiat saadaan raiteilleen. Me tulemme myös sitten vierailulla Vietnamiin kyllä pitämään näitä asioita esillä. Ja Winklerille toteaisin, että sanoin Phil Hoganille aivan saman siitä, että täytäntöönpano ja valvonta on aivan keskeisen tärkeää monissa muissa kauppasopimuksissa. Meillä on yhteiskomiteaita ja työryhmiä ja niin edelleen, jotka ovat täysin irrallaan kentästä tai todellisesta elämästä. Ja me tarvitsemme demokratiaa ja läpinäkyvyyttä tähän täytäntöönpano prosessiin ja haluaisimme mielellämme kuulla, mitenkä komissio huolehtii siitä, että Euroopan parlamentti kyseiseen prosessiin osallistuu. Thank you, Bernd. Kiitoksia, Bernd. Ja kiitos kaikista huomioistanne. Tämä oli kyllä erittäin, äh, erittäin hyödyllinen keskustelu meidän kuulla niin, että ymmärrämme, minkälaisia tuntemuksia Euroopan parlamentin jäsenillä on. Tietenkin on tämä taloudellinen ulottuvuus, mutta sen rinnalla koko joukko muita kysymyksiä, ennen kaikkea ihmisoikeudet, jotka nousivat tänään vahvasti esiin keskustelussanne. Mutta ehkäpä ensin voisin puhua näistä alakohtaisista kysymyksistä. Ensinnäkin maantieteelliset merkinnät 196 eurooppalaista maantieteellistä merkintää on sopimuksessa suojeltu. Ei 96, sanoo puhuja, ei 196, vaan 169, niin päin. Ne on vapakauppasopimuksen kautta suojeltu ja tämä on ihan vastaava suojelun taso kuin Euroopan unionissa. Vastoin kuin Singapore sopimuksessa, jonka neuvotteluprosessi oli hankalampi, niin tässä eurooppalaiset maantieteelliset alkuperämerkinnät on saatu suojeltua. Sitten mahdolliset riskit sen suhteen, että tätä vapakauppasopimusta voitaisiin käyttää niin, että mahdolliset muut kuin vietnamilaiset tuotteet pääsisivät sopimuksen kautta auttaa pujahtamaan Euroopan unioniin Tätä varten meillä on erittäin tarkat määräykset siitä, mikä määrittelee tuotteen vietnamilaiseksi niin, että voidaan varmistaa se, että saapuvat tuotteet todella ovat vietnamilaisia. Ja sen varmistamiseksi, että että väärinkäytöksiä ei tapahdu, on vienti- ja tuontivalvontaa, samoin yhteistyötä tulliviranomaisten, veroviranomaisten välillä, osa, kahden osapuolen välillä niin, että epäsäännönmukaisuuksista päästään. Sitten kalastusalasta kävin kalatalousvaliokunnassa ja keskustelu oli oikein hyödyllinen. Meillä on hyvin vankka artikla kahdeksan liittyen kalastukseen ja kestävään kehitykseen ja siinä todetaan, että meidän täytyy laitonta sääntelemätöntä kalastusta torjua yhteistyössä kumppanimaan kanssa ja täytyy huolehtia siitä, että kansainvälisiä sopimuksia kunnioitetaan ja tämän kalastusalan yhteistyön toteuttaminen on myös kirjattu ylös. Tällä hetkellä Vietnamia vastaanhan on ikään kuin keltainen kortti juuri laittoman sääntelemättömän kalastuksen suhteen käytetty, koska maata pidetään jossain määrin yhteistyössä työ vastaisena ja marraskuussa itse asiassa tarkastuskäynti toteutetaan. Mitä sitten tulee työalaan? Riippumattomat ammattiliitot ovat äärimmäisen tärkeä kysymys ihan siis ruohonjuuritasolla Vietnam on vuoteen 2023 mennessä luvannut ratifioida ILOn yleissopimuksen numero 87, joka määrittelee juuri AY-liikkeen riippumattomuuden. Kyllä, puheenjohtaja, nyt olen siirtymässä siihen täytäntöönpanon kysymykseen, mutta vielä ennen sitä puhuisin ihmisoikeuksista. Monet teistä keskityitte ihmisoikeuksiin ja me olemme luonnollisesti täysin tietoisia Vietnamin tilanteesta. Ainakin toivon meidän olevan täysin tietoisia maan tilanteesta ja paitsi teille, myös meille komissiossa ja ulkosuhdehallinnolle ihmisoikeustilanne on huolenaihe. Samalla täytyy kuitenkin ottaa huomioon se, mikä on ollut maan lähtökohta ja erityisesti sosioekonomisella alalla on voitu nähdä merkittävää edistystä ihmisoikeuksien suojeleminen, vapaa kauppa ja kauppapolitiikassamme on ollut johtotähtenä jo vuosikymmenten ajan myös yhteistyössämme Vietnamin kanssa. Ja kumppanuus- ja yhteistyösopimus on edeltänyt vapaakauppasopimusta ja siinä tapauksessa, että vakavia ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu, toinen osapuoli voi keskeyttää käyttää niin yhteistyösopimuksen kuin sitten vapaakauppasopimuksenkin. Tosiaan meillä on erilaisia haasteita. Ihmisoikeuksien ajaminen julkisuudessa on ollut esillä. Komission jäsen Malmströmin viitattiin samoin yhteistyöhön ihmisoikeusaktivistien kanssa – demokratia, ihmisoikeus, kansalaisjärjestöjen tukeminen ja siitä huolehtiminen, että myös heikossa asemassa olevat ryhmät saavat oikeutta. Joten kyllä ihmisoikeusalalla paljon on saatu aikaan. Ja itse asiassa vapaakauppasopimuksen voimaanastuminen antaisi meille lisävälineitä Vietnamin painostamiseksi ihmisoikeusalalla, työoikeuden alalla, läpinäkyvyyden, avoimuuden alalla, oikeusvaltioperiaatteen alalla ja ylipäätään nämä mahdollisuudet olla yhteydessä Vietnamin viranomaisiin vahvistuisivat tätä kautta. Puheenjohtaja, meillähän on vapaakauppasopimuksessa täytäntöönpano luku, joka astuu voimaan sopimuksen astuessa voimaan ja molemmat osapuolet, molemmat vapakauppasopimuksen osapuolet tarkastelevat sopimuksen täytäntöönpanovaiheen toteutumista. Meillä on luonnollisesti myös johtava täytäntöönpano viranomainen. Tämä on yksi komission sen Hoganin lippulaiva-aloitteista. Ja luonnollisesti raportoimme Euroopan parlamentille sitten äh, eri vapaakauppakomiteoiden äh, täytäntöönpano äh, kertomuksista ja edistyksen seuraamisesta. Kollegani Marlin tässä vieressä mielellään sanoisi muutaman sanan teknisestä avusta ja ää, vielä tuosta ää, sijoittajasuojasopimuksesta. Outlined, really. Kiitoksia. Hienosti sitten nämä otsakkeet. Korostaisin vielä yhtä asiaa. Jos on yksi esimerkki, josta olemme oppineet viime vuosina ja kun kuuntelin teidän toiveitanne, niin Vietnam ää, on se paikka, joka lähti käyntiin oikein hyvin vuonna 2017 alussa. Vietnamissa ei oikeastaan ollut mitään, ei ollut sen enempää korkeita toiveita kuin muutakaan, ei mitään. Ja se, mitä maa on nyt tehnyt kahden vuoden aikana, on kiitos meidän vaikutuksemme. Meillä on ollut matkoja Vietnamiin, keskusteluita, ja olemme taas marraskuussa menossa. He haluavat tehdä meidän kanssamme asioista. Me keskustelemme muun muassa kansalaisyhteiskunnasta, koulutuksesta, omista prioriteeteistamme, ilmastosta. He haluavat tehdä yhteistyötä ilmaston parissa, haluavat tehdä työtä metsäkadon estämiseksi. Sitten työlainsäädännön ähm, alulla meillä on intensiiviset keskustelut ähm, ILO, ILON kanssa ja sen työoikeus ja työoikeusasioissa Vietnam ymmärtää, että, että edistymisen paikkoja on muun muassa kokoontumisvapautta ei aiemmin ole ollut ollenkaan nyt. Sen parissa on otettu edistysaskeleita, etc. Ja me keskustelemme myös ILOn avunantajien kanssa. Eli kyllä me tulemme vielä tässäkin suhteessa tekemään paljon enemmän. Ja olemme jo tehneetkin. Korostaisin sitä, että on helppo katsoa niitä pieniä mustia pisteitä, joiden osalta on vielä työtä tehtävänä. Mutta jos ajatellaan, ajatellaan vaikkapa kokoontumisvapautta, no voidaan sanoa, että lasi on 60 prosenttisesti täysi. Jos ajatellaan työlainsäädäntöä, no ruohonjuuritasolta katsottuna kaikkea ei todellakaan ei ole vielä tehty, mutta kyllä siellä paljon on uudistushalua Vuonna 2016 esimerkiksi aiotaan ratifioitiin tämä kokoontumisvapauskysymys. Kaikkien maiden osalta ei näinkään pitkälle ole vielä päässyt, päästy. Eli me haluamme todellakin varmistaa sen, var, varmistaa sen että, että kokoontumisvapaus myös toteutuu. Ja mitä enemmän me tarkastelemme asioita, niin valvonta ja lainsäädännön toteuttamisen valvonta on monien tekijöiden summa. Ennen kuin päästään sopimusasteelle, niin täytyy parannella institutionaalisia rakenteita. Eli kaikkia vipuja täytyy käyttää, joita on käytössä, jotta voidaan päästä eteenpäin. Ja tietysti Uudet lait, säännöt ja sääntöjen noudattamisen valvonta on kaiken aja oo. Tämä on kyllä tilaisuus, jota ei kannata jättää käyttämättä. Jäsenvaltiot ja parlamentti, jos ajatellaan, että minkälaista vipuvoimaa meillä oli silloin, kun vuonna 2017 käytiin paikalla. Siellä puhutaan vielä edustaja Langen vierailusta. On erittäin tärkeää, että, että me teemme matkoja paikan päälle. Se auttaa kannustaa myös jäsenvaltioita käyttämään tätä vipuvoimaa. Myös yritysten ympäristövastuu, due diligence-periaate, ne ovat asioita, joita siellä täyt, joista täytyy koska, koko ajan puhua. Se on tärkeää niin EUn kuin Vietnamin yritysten kannalta. Myös mm, kiinalaisten tavoittaminen on tärkeää. Kiinalaiset ähm, in, investoivat Vietnamiin. Minä en tietenkään pysty kontrolloimaan kiinalaisia siinä mielessä, että noudattavatko he New tätä, tätä yritysten vastuuasiaa, due diligence-periaatetta. Ja muut kumppanit, USA, Kanada, nekin tekevät ihan sama, samoja asioita kuin me, joten kannattaa lyöttäytyä näidenkin asioiden, nä, lyöttäytyä näidenkin tahojen joukkoon. Eli ei kannata katsoa yksittäisiä ö, ongelmia ja sitä, onko lasipuoliksi tyhjä vai täynnä niiden osalta, vaan kokonaisuutta. Kiitos. Ima Rodriguezilla on vielä pieni täydentävä lisäkysymys. Kyllä. Kyllä. Vietnam aivan varmasti on aikaansaanut merkittävää edistystä, mutta kaikki tiedämme, että paljon on vielä tehtävää. Komission edustaja totesi, että siinä tapauksessa, että ihmisoikeuksia rikotaan säännönmukaisesti, voitaisiin markkinoille pääsy ja etuisuuskohtelu keskeyttää. Minkälaista on äh, säännönmukainen äh, ihmisoikeuksien rikkominen sitten? Kuka sen määrittelee ja jos tällainen äh, systemaattinen ihmisoikeuksien rikkominen todetaan, niin kuka sitten siitä päättää? Kiitoksia. Helmut Scholz, oliko teillä lisäkysymys? Ei, anteeksi. Edustaja Jones. Uh, thank you. Um... Kiitos. Minä halusin vielä palata ihan spesifiin kysymykseen, jonka on edistyttäminen, kun ratifiointi on mahdollista. Sen sijaan, että luvataan, mitä tapahtuu vuonna 2023, vapautetaan, poliittiset vangit uudistetaan, rikosoikeuslainsäädäntö ja niin edelleen. Mutta lapsityövoimakysymykseen ei ole vielä viitattu. Käsittääkseni noin 10 prosenttia Vietnamin lapsista tekee työtä ja kolmannes näistä koko päivätyötä tällä hetkellä. Nämä ovat tuoreimmat luvut. Komission jäsen ehdokas on lupailut sitä, että meillä on nolla toleranssi suhteessa lapsityövoimaan. Eikö tämä ole nyt sellainen kysymys, josta tarvitsemme konkreettisen varmuuden, että lapsityövoimaa ei käytetä ennen kuin me ratifioidaan? Should I take child labor first and then you? Okay. Jos vastaisin tähän lapsityövoiman kysymykseen, kyllä tämä on keskusteluissamme esillä. Varmasti Vietnamin lähtevä valtuuskuntakin näkee, että tämä kysymys on esillä. Kysele siitä, että halutaan lapsityövoimaa. Tämä liittyy taloudellisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin rakenteisiin. Hallitus tekee työstää juuri suunnitelmaa, jolla päästäisiin eroon lapsityövoimasta. Se esitellään joulukuussa. Yhteistyötä tehdään ILOn kanssa. Käydään läpi kaikki lupaukset sieltä ja katsotaan, miten me voisimme auttaa esimerkiksi ILOlta on myös suosituksia, joten on sitouduttu niiden noudattamiseen. Se, mitä me valmistelemme, on ILOn sopimuksen ratifioiminen. Siellähän on kyse lapsityövoiman käytöstä. Lapsityövoima on sellainen asia, joka on olemassa tällä hetkellä ja siksi siihen on puututtava. Järjestäytymisoikeus on sitten uusi asia. Yksityiskohtaisempaakin tietoa olisi, mutta todella kyllä lapsityövoima on selkeästi esillä meidän neuvotteluissamme ja kaikessa tässä työssä. Mutta toimintasuunnitelmaa ollaan siis laatimassa tällä hetkellä Vietnamissa. Kiitoksia. Ja Peter vielä. There are certain procedures to suspend sessions. Tietysti on tiettyjä keinoja jäädyttää myönnytyksiä tai koko sopimus, mutta täällä puhutaan soveltuvista toimista, appropriate measures. Mitä nämä sopivat toimet ovat, niistä täytyy keskustella muidenkin instituutioiden kanssa. Ja tämä jäädyttäminen on sitten ihan viimeinen keino, kun muu ei toimi. Mutta uhka on tietysti olemassa, eli jos vakavia rikkomuksia, väärinkäytöksiä ilmenee, niin tällaiset mekanismit voidaan sitten käynnistää. And our... Ja lopuksi sitten vielä, jos esittelijämme varamies haluaa lisätä jotain. Thank you. I would also like to thank the... Kiitos. Haluaisin kiittää komissiota. Jännen nimissä meillä on joitain kysymyksiä. Hän haluaisi vielä kysyä, mitä jäsenvaltioista First debate. Niin, siis oikeastaan tämän keskustelun päätelmät. Jos huomioita ei ole, niin näin voimme sitten päättää kokouksemme tältä osin. Muuten Peter, et vastannut kyllä Winklerin kysymykseen mielestäni. Sure, you will take it back with you. Ehkäpä palaatte asian ja näin sitten tosiaan huolehditaan siitä, että parlamentti täytäntöönpanoon voi osallistua täysimääräisesti. Minusta tuntuu, että sanoin, että odotamme suuntaa suurella kiinnostuksella. So. No niin. Ja toinen puoli on sitten tuo ää, sijoittajasuojapuoli. Ää, nyt vapaakauppasopimus on hoidettu. Nyt meillä on puoli tuntia tätä varten. Ja nyt puheenvuoron saa Fragos esittelijänä. Sorry. So this, now is the question. Niin, nyt siis puhumme tuosta toisesta osiosta. Lähdin kysymään, mitä tietoa on kerätty komission toimesta jäsenvaltioista, joka liittyisi siihen, miten kansalliset parlamentit hyväksyvät sijoitussuojasopimuksen, ja onko komissio tutkinut sitä, miten paljon sijoitussuojasopimus lisää investointia Vietnamiin. Ja vielä, mitkä ovat suurimmat ongelmat, jotka on mainittu. Kiitos ja anteeksi. Quite short, huh? No sehän oli lyhyt ja ytimekäs puheenvuoro. Nyt puheenvuoron saa komissio. Maria Martin, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos, puheenjohtaja. Sallittehan, että aloitan kertomalla lyhyesti tästä sijoitussuojasopimuksesta ja sen jälkeen voin mielelläni vastata kysymyksiin, jotka esittelijä tuossa esitti. Sijoitussuojasopimus on nyt käsitteillä valio Kunnassa toista kertaa, toista kertaa. Kyseessä on tämä uusi rakenne. Ensimmäinen esimerkki oli Singapore ja sillehän annoitte vahvistuksenne aiemmin. Nyt puhutaan siis sopimuksesta, joka on osa vapaakauppasopimusta ja kuuluu poliittisen toimielin sopimukseen, joka liittyy myös aiempaan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen. Nämä sopimukset ovat siis toisiaan täydentäviä investointien suhteen, investointien vapauttaminen markkinoille, pääsy ja sitten suojelun taso, joka tarvitaan ja menettelyt kiistojen ratkaisemiseksi. Molemmat sopimukset ovat kunnianhimoisia investointien suhteen. Kyse on tärkeästä kohteesta eurooppalaisille investoinneille ja kyse on paitsi siitä, että meidän sijoittajamme saavat ää, etua, ei, vaan siitä, että meillä on Ähm, reilut äh, ehdot äh, näillä markkinoilla. Ja tärkeää on, ja tiedän, että tämä on teille äh, merkittävä huolenaihe, se, että sijoitussuojasopimus tässä suojelee myös sääntelymahdollisuuksia, osapuolten mahdollisuuksia sääntelyyn. Ja yhtä lailla tärkeää on se, että meillä on moderni investointi suojasopimus niin, että saadaan myös kiistojen ratkaisu mahdollisuudet. Näistä on aiemmin puhuttu Euroopan parlamentissa – ja tämä on avain, ava, avain asia tässä sopimuksessa on nyt se, että 21 olemassa olevaa investointisijoitussuojasopimusta jäsenvaltioiden ja Vietnamin välillä saadaan korvattua ja että meillä on myös kiistojen ratkaisujärjestelmä. Järjestelmä on riippumaton avoin ja tarjoaa menettelytavalliset takuut. Unionin tuomioistuin on vahvistanut, että nämä ovat sijoitussuojasopimukselle olennaiset vaatimukset. Muistatte SETA-sopimuksen aikoinaan ja sitten Singapore-sopimuksen meillä on oltava täydet, täydet, täysi varmuus siitä, että mahdolliset kiistat sijoittajien ja valtioiden välillä voidaan ratkaista täysin Euroopan unionin sääntöjen ja lakien mukaisesti. Yhtä lailla tärkeää on se, että että ihmisoikeusperiaatteet, kestävän kehityksen periaatteet, joita ajetaan vapakauppasopimuksessa, myös ajetaan tässä sijoitussuojasopimuksessa ja myös kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa. Näihin juuri viitattiin. Jälleen korostan sopimuksen merkitystä paitsi osana kauppa- ja investointisuhteita Vietnamin kanssa, suhteita joihin pyrimme, vaan myös vielä lisäedistysaskeleena sijoitussuojan alalla ja kiistojen ratkaisu mukaan lukien. Ja tosiaan ponnistelemme monenvälisen sijoitussuoja Ähm, oikeusistuimenkin perustamisen puolesta. Nyt haluamme mielellämme edetä äh, ratifiointiprosessiin ja en tiedä haluatteko, että vastaan nyt esittelijän kysymyksiin vai odotanko, että saan muut kysymykset myös ennen kuin vastaan kaikkiin yhdessä. Sopii, kiitos. Odotetaan, että kaikki kysymykset on kuultu. Kiitoksia nyt varjoesittelijät. Heistä ensimmäisenä edustaja Hansen, joka korvaa EPPn varjoesittelijän. Olkaa hyvä. Well, I wouldn't make uh, the meeting... En halua pitkittää tätä kokousta. Esitys oli aika kattava, joten jätän kysymykset esittelijälle. En ole edes vastuullinen varjoesittelijä, joten annan puheajan varsinaiselle esittelijälle. Jude Garden Darling for the... Jude Garden Darling, deaf. Um, so nyt lyhyemmin. Monet huolet, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin vapaakauppasopimuksessa, liittyvät tietenkin myös sijoitussuojasopimukseen. Sijoitussuojasopimuksessa keskitytään erityisesti investoijien oikeuksiin, ei niinkään velvollisuuksiin. Ja nyt lähtenyt, jotta Madeleine mainitsi kestävän kehityksen luvussa, että tämä due diligence-kysymys on ollut esillä, kun ajatellaan eurooppalaisia yrityksiä. Onko keskusteltu investoijien velvollisuuksista tässä sopimuksessa ja miten tämä asia voidaan linkittää siihen työhön, jota on tehty työoikeuksista ja kestävän kehityksen kysymyksistä? Ja sitten, onko tässä jotain yhteyttä? näiden suorien investointien ja vapakauppasopimusten välillä. Eli maat, joilla on suoria investointeja Vietnamiin, vaikka ei ole kahdenvälisiä sijoitussuojasopimuksia. Eli onko tässä jotain yhteyttä siihen, miten tällainen investointisuojasopimus toimii? Karin. Kiitos, Karin ei ole paikalla. Vihreistä, äh, Sunds. Thank you. Uh, Kiitoksia. Lyhyesti myös. Olen, esitän samat kysymykset kuin Jude. Ja haluaisin erityisesti tietää, jo, minkälaisia sääntöjä EPI e tuo muassaan siinä tapauksessa, että Vietnam parantaisi ympäristö- ja yhteiskuntastandardejaan. Ja ei kai vaan käy niin, että IPI saattaisi rangaista maata – really astonished now about the Minä tässä vaan olen hämmennyn, kun näin lyhyitä ja ytimekkeitä kysymyksiä kuulemme. <laughs> um, and the next one. Seuraavaksi edustaja Lacini. Non avevo chiesto la parola, però comunque... Niin. Minusta näyttää siltä, että meillä on sama ongelma kuin aiemminkin, eli erilaisia ehdotuksia, positiivisia äh, ehdotuksia, jotka sitten äh, johtavat valvonnan tarpeeseen. Täällä puhutaan oikeuksista, mutta myös velvoitteista. On siis oikeuksia, mutta äh, on myös velvoitteita. Scholz, you will use... Helmut Scholz, sinä varmaan käytät molemmat minuuttisi. Was originally two minutes, huh? En minuutti, vaan eikö minulla ollut kaksi minuuttia alun perin? No, pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti. SJDn ja vihreiden kysymykset ovat minullekin tärkeitä, mutta lisäksi kun ajatellaan Vietnamin talouskehitystä, niin se on melko vaikuttava. Mutta miten voidaan huolehtia siitä, että pelataan reilua peliä investointipolitiikassa myös ehkä ulkomailla, kun ajatellaan sitä, miten meidän on kohdistettava katseet tulevaisuuteen. ISDS tai ICS-järjestelmä. Olkoon mikä tahansa pitää ajatella sitä, että sijoittajien oikeuksista on huolehdittava, mutta myös velvollisuuksista, kun ajatellaan, miten investoinnit voivat vaikuttaa maahan, samoin sijoitussopimukset. Tietyt normihierarkiat, jotta priorisoidaan ihmisoikeuksia ja ympäristökysymyksiä enemmän kuin sijoittajien oikeuksia, tai sitten valvonta, joka olisi mahdollista kansainvälisissä sopimuksissa kuten YK Genevessä käynnissä olevat neuvottelut. Eli tässä pitää kyllä ajatella tulevaa kehitystä ja sitä, että sijoittajilla on oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia, jotka on turvattava. Pitää mielessä kansalaisten oikeudet. Kiitoksia sitten Winkler. Kiitos puheenjohtaja onko minulla aikaa myös esittää huomio eikä vain kysymystä. Niin huomioni nimittäin liittyisi juuri tähän sijoitussuoja-asiaan. Muistuttaisin kollegat teitä siitä, että Euroopan unionin jäsenvaltioilla on kahden välisiä sijoitussuoja sopimuksia jopa EU-maiden välillä, eikä näitä ongelmia ole vielä ratkaistu. Ja minun äh, parhaiten tuntemani maa on itse asiassa jäänyt tässä äh, ikään kuin sen lyhyemmän tikun vetäjäksi, joten muistuttaisin teitä tästä ja nyt kääntyisin komission puolen kiitos tiedoista, mitä tulee tähän äh, sijoitussuojasopimukseen Vietnamin kanssa. Ihan lyhyt kysymys. Valiokuntamme on nyt siis valmis suunnittelemassa muutaman viikon kuluttua valtuuskuntamatkaa Vietnamiin, niin kuin hyvin tiedätte. Voisitteko te eh, kertoa, mikä teidän mielestänne on kaikkein tärkein viesti, joka meidän tulisi poliittisille päätöksentekijöille välittää? Tietenkin kaikille sidosryhmille viestejä on välitettävä, mutta avainviesti poliittisille päätöksentekijöille. Mikä olisi teidän avainviestinne? Kiitos. Thanks a lot. Kiitos. Ja nyt on teidän vuoronne. Voitte vastata. Thank you very much and thanks. Kiitos oikein paljon. Kiitos kaikista kysymyksistä. Pyydän ryhmittelemään vähän niitä, että voin vastata jäljellä olevassa ajassa. Monissa kysymyksissä pohdittiin sitä, onko sijoitussuojasopimus sinänsä väline, joka lisää sijoituksia tietty maahan. No nyt on varmasti tärkeää ymmärtää se, että tässä on kyse puitteista, jotka luodaan kaupalle ja investoinnille. Kuten sanoitte alust- sanoin alustuksessa, niin tiedätte tämän markkinoille pääsy, joka liittyy investointeihin, liittyy kauppasopimukseen. Meidän on katsottava sitä, miten vapaakauppasopimus ja sijoitussuojasopimus toimivat yhdessä. Jos ajatellaan sitä tietoa, jota meillä on tähän mennessä, niin tärkeintä on ehkä se, että se auttaa huolehtimaan sitä, että investointeja on edelleen – investoida tiettyyn maahan, että ehkä houkutellaan investointia vaikka markkinoille pääsyn kautta, vapaakauppasopimuksen kautta. Mutta kun on kerran investoinut maahan ja ollaan maassa, jossa on puitteet, jotka luovat vakautta, aina vakautta ei ole. Mutta jos saadaan tiettyä vakautta, tiettyä reiluutta taattua – hallinnollisiin ja oikeudellisiin menettelyihin, niin tämä varmasti auttaa siinä, että investoijat ylläpitävät investointeja. Ja tämä auttaa ei ainoastaan siinä maassa, vaan kaikkialla, missä kyseinen yritys toimii myös EUn alueella. Jäsenvaltioiden roolista, kuten tiedätte, jäsenvaltioiden on ratifioitava sijoitussuojasopimus se on sekä sopimus, kun olette antaneet hyväksyntänne, alkaa ratifiointiprosessi, joka sisältää myös kaikkien vastuullisten kansallisten parlamenttien ratifioinnin. Ja kuten parlamentti varsin hyvin tietää, tässä voi mennä jonkin aikaa. Mitä sitten tulee jos ymmärsin kysymyksen nyt oikein, miten saadaan rangaistus, kun syntyy tilanne, jossa ei ole noudatettu standardeja, jotka liittyvät vaikka ympäristöön tai ihmisoikeuksiin investointisuojasopimuksen takia. Emme usko, että tällainen tapahtuma tulee eteen. Kuten selkeästi sanoin, me olemme hyvin tarkkana, jotta meillä olisi selkeät säännöt, jotka liittyvät oikeutta säännellä ja osapuolten ei pitäisi alentaa suojaa houkutellakseen investointeja. Ainoa asia, josta olemme varmoja, on se, että vapakauppasopimus yhteydessä sijoitussuojasopimukseen voi auttaa siinä, että investointi, joka tehdään Vietnamin, noudattelee vaadittua suojan tasoa ympäristön, työolojen ja yritysten yhteiskunnallisen vastuun osalta. Ja kuten Mallen sanoi, kun hän puhui vapaakauppasopimuskeskustelun yhteydessä, Vietnamissa tehdään muutoksia, jotta voidaan huolehtia siitä, että Vietnamin tehtävät investoinnit toimivat oikealta pohjalta. Voin lyhyesti vielä muistuttaa teitä siitä, että sopimuksessa ei vahvisteta ainoastaan YK ihmisoikeussopimuksia ja niin edelleen, vaan toistetaan sitoumus kestävään kehitykseen ja avoimuuteen, kuten vapaakauppasopimuksessa. Ja lisäksi ja tästä tärkeästä aiheesta on keskusteltu viime parlamentissa tässä valiokunnassa. Selkeästi sanomme myös sen, että me suojelemme ainoastaan niitä, jotka investoivat kotimaan lainsäädännön mukaan. Me pyrimme parantamaan sääntelyä, pyrimme parantamaan Vietnamin lainsäädäntö, mitä tulee vastuulliseen sijoittamiseen, investoimiseen. Ja sitten haluamme suojella vain niitä, jotka noudattavat sääntöjä. Eli mitään suojaa ei anneta sellaisille sijoittajille, jotka eivät noudata sitä lainsäädäntöä, jota pyritään Vietnamissa parantamaan tällä hetkellä. Lopuksi on tärkeää myös muistaa se, että osapuolet sitoutuvat sopimuksessa ja vapaakauppasopimuksessa edistämään vastuullista yritysten toimintaa. Tämä työ jatkuu myös täytäntöönpanon aikana. Esimerkiksi jo tässä vaiheessa – on esillä työ, jota tehdään koko ketjun aikana. Ja tätä prosessia me seuraamme. Unohtuikohan minulta jotain? Varmasti muistutatte puheenjohtaja siinä tapauksessa. Kiitos. Onko vielä lisäkysymyksiä? Niin, minkäs viestin halusitte, Winkler kysyi tätä, välittää poliittisille päätöksentekijöille? Niin aivan unohdin tämän pahoittelut. Niin mitä tähän viestiin tulee? Minusta kun keskeisintä viestiä, niin minun neuvon olisi, että tulisi vaatia, että parannetaan, kuten vapaakauppasopimuskeskustelun yhteydessä puhuttiin lainsäädäntöä, jotta voidaan huolehtia tavoitteista, jotka liittyvät kauppaan ja kestävään kehitykseen, linkittyen siihen, että me haluamme Vietnamin ainoastaan sellaisia investointeja, jotka kunnioittavat työoikeuksien ympäristölainsäädäntöä. Siinä mielessä, kun puhutaan yhteydestä sijoitussuojasopimuksen ja vapaakauppasopimuksen yhteydessä, niin sellainen voi olla. Ennen kaikkea meidän pitää tehdä – yhteistyötä, jotta voidaan huolehtia tästä järjestelmästä, joka on saatava käyttöön. Kaikki tarvittava tuki, kuten Singaporen yhteydessä, ja monenkeskinen järjestelmä myös – nyt jos tämä etenee näin, niin Singapore ja Vietnam ovaavat tällaisen sovitun järjestelmän. Ja muuten pyritään kansainväliseen järjestelmään. Muuten sitten Kanada ja Meksiko myös. Haluamme jatkaa myös neuvotteluita Japanin kanssa, joten osa askel on siis tätä, tämä Vietnamin sijoitussuoja sopimus on tärkeä viesti ainoastaan Vietnamiin, vaan laajemminkin. En tiedä, onko erityisiä kysymyksiä, joihin kollegat haluavat vielä viitata enemmän vapakauppasopimuksen puolelta. Uh, will be expected to comply mitä tulee eh, vietnamilaisiin kysymyksiin, niin siellä on kunnioitettava ympäristölainsäädäntöä, työlainsäädäntöä. Ja no, jos näin ei tehdä, niin sijoitussuojasopimus ei niitä tue riippumatta siitä, minkä tyyppisestä yritysrakennelmasta on kyse. En tiedä, haluatteko antaa Petrille vielä puheenvuoron. Hän ehkä haluaa vielä puhua tästä kysymyksestä. Now I want, although Scholz is no longer here. No kyllä, haluan vaikka Scholz ei olekaan paikalla. On, hän onkin vielä paikalla. Hienoa. Siis vapakauppasopimus ei tietenkään kerro, miten osapuolten tulee talouselämänsä järjestää tai toimivaltansa järjestää. Ei. Mutta me olemme neuvotelleet Vietnamin kanssa, kun ajatellaan, mitä tulee valtion omistamiin yrityksiin, niin tässä on menty kaikkein pidemmälle, pisimmälle, mitä muihin sopimuksiin verrattuna on tehty. Vietnam on edelleen varsin äh, keskitetty talouselämältään, kun ajatellaan valtioomisteisia yrityksiä, kun ne toimivat markkinoilla, ne eivät voi käyttää minkäänlaisia etuisuuksia, esimerkiksi syrjän joitain asiakkaita tai toimittajia. Yritysten toiminnasta on määritelty itse asiassa luvussa 11 Vietnam-sopimuksessa. Kelillä ja Scholzilla on vielä lisäkysymyksiä. Keli. The briefing. Kiitoksia tästä katsauksesta. Liittyen siihen, mistä juuri puhumme. Singaporessa järjestelmä on aika hyvä. Se on avoin. Tuomioistuimen riippumattomuus on järjestyksessä ja myös seuranta Entäpä Vietnam? Mit, missä jamassa Vietnam on tähän liittyen? Ja entäpä, jos ajatellaan tulevaa viittä vuotta, onko mahdollista saada aikaan moni, monenvälistä sopimusta, joka toimisi globaalisti? Ja Scholz. Kiitos. Palaan vielä tuohon kysymykseen, mitä tulee monenväliseen investointikoodistoon ja kysyisinkin, että kun puhutaan tästä mahdollisen investointisuojan kehittämisestä. Mitenkä Vietnam on osallistunut näihin monenvälisiin neuvotteluihin? Vietnam mahdollisesti on aktiivinen kumppani Äh, kun kehitellään monenvälistä investointisuojaa äh, YK alaisuudessa. Ja Maria. Uh, thank you very much for, for these two. Kiitoksia kovasti näistä lisäkysymyksistä. Onko Vietnam erilainen kuin Singapore? Investointituomioistuin järjestelmän osalta ei ole ihan samaan tason avoimuudesta ja riippumattomuudesta puhutaan – ja niistä puhuin jo edellisessä puheenvuorossanikin, joten me tulemme saamaan Vietnamissa ihan saman tasoisen tuomioistuimen kuin Singaporessakin, paitsi että 12 ähm, elementin sijaan puhutaan 20. Ja tässä on kyse siis tosiaankin investointineuvotteluista ja neuvottelukumppaneista. Ja me yritämme saada aikaan käänteentekevää uudistusta paitsi jäsenvaltioiden käytännössä, kun puhutaan IST, ja myös kauppakumppaneidemme käytänteiden muuttumisesta. Ja nämä kauppakumppanit saattavat ehkä ISTSien tasolla olla vähän heidän asenteensa saattavat olla jopa myönteisemmät niihin. Eli joka kerta kun me vakuutamme maat käyttämään ICS, niin me myös haluamme, että ISTSien uudistuminen menee eteenpäin kaikissa maissa. Ja kun puhutaan tästä sopimuksesta, niin Vietnam sitoutuu työstämään monenvälistä investointituomioistuinta. Tällä hetkellä Vietnam on läsnä, mutta ei aktiivisesti mukana tämän IPIin ratifioinnin jälkeen, heti kun te annatte suostumuksenne siihen, me voimme painostaa Vietnamia – No voimmeko me, vai emmekö me voi varmistaa sitä, että viiden vuoden kuluttua meillä on monenvälinen investointituomioistuin? No, komissariehdokas Hogan maanantaina jo sanoi, että teemme parhaamme, jotta näin tapahtuu. DG-kauppa tekee koko ajan työtä intensiivisesti. Me viemme neuvotteluita eteenpäin, mutta meidän täytyy myös saada kumppaneita tähän hankkeeseen, ja parhaat kumppanit ovat niitä, jotka ovat yksimielisiä meidän kanssamme. Kanada ja Singapore ja Vietnam ovat hyviä kumppaneita, siis Kanada ja kumppani, nämä kaksi muuta kumppaniehdokkaita. Eli näillä mennään. Uh, Kiitokset. Ja mm, Maria, nyt sitten äh, sieltä uh, suoja ulottuvuus tulee olemaan maailmanlaajuinen valtava haaste tietenkin muissakin tulevissa sopimuksissa. Ahaa, te halusitte vielä sanoa jotain, olkaa hyvä. E, ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Len krátka poznámka možno bude. Kiitos paljon puheenjohtaja. Lyhyt kommentti. Ehkä tässä yhteydessä olisi kiinnostava kuulla, että vuosi sitten oli tärkeän vietnamilaisen liikemiehen tapaus. Hän, häntä syytettiin petoksista ja näki turvapaikkaa Saksasta. Ilmeisesti ajateltiin, että salaisella palvelulla Vietnamissa oli mahdollisuus saada hänet kiinni ja saada hänet vankilaan, joten Minusta tuntuu kyllä, että ihmisoikeuskysymykset ovat tärkeitä tässä yhteydessä. Muuten minusta tuntuu, että Euroopan unionin pitäisi myös huolehtia luottamuskysymyksistä. Halusin painottaa sitä, että on tärkeää, että tuetaan niitä sijoittajia, jotka noudattavat Vietnamin lainsäädäntöä. Tämä on hyvin tärkeä kysymys meidän pitää olla todella päättäväisiä tässä mielessä. Toisaalta pitäisi kunnioittaa myös paikallista lainsäädäntöä ja paikallisia tappia. Kiitos. Quite right. Juuri näin. Tämä ensimmäinen tapaus, äh, voitte olla varma siitä, että minä olen Berliinissä tapaamisissa niin vietnamilaisten edustajien kanssa maininnut tämän sieppauksen useaan otteeseen. Tosiaan nyt on käsitelty tätä keski aasia Sitten vielä esittelijän varamies. Haluatteko lisätä jotain? Ei. Näin tämä esityslistan kohta on kaiken kaikkiaan saatu käsiteltyä niin kauppa- kuin investointipuolikin ja valtuuskuntamme matkustaa Vietnamiin 29. 31. lokakuuta. Sitten toivoksemme palaamme ja 6. ja 7. marraskuuta jatkamme keskustelua täällä valiokunnassa. Tuolloin sovitaan määräajasta tarkistusten jättämiselle. Ja tarkistuksista keskustellaan toinen kolmas marraskuuta kokouksessa ja tammikuun ensimmäisessä kokouksessa toimitetaan sitten äänestys ja helmikuussa täysistuntokäsittely. Tämä oli aikataulu. Näin kokouksemme julkinen osuus on saatu päätökseen ja kahden minuutin kuluttua alkaa koordinaattorien kokous suljetuin ovin.